colleagues, good morning. I open the... Hyvää huomenta. Avaan kokouksen. 28. päivä huhtikuuta valiokuntakokouksemme. Meillä on kokous 12.30 saakka tänään. Ensimmäinen esityslistä kohta. Europol T e SAT-raportti, raportti terrorismin tilanteesta ja kehityssuunnista EU:ssa. Meillä on ilo saada herra Rofin Wright Europolin äh, johtajistosta. Äh, olemme saaneet hänet tänne esittelemään 2010 TESAT-raportti. Annan teille puheenvuoron. Voitte esittää alustuksen tästä raportista. Sen jälkeen tietenkin voidaan keskustella kollegojen kesken. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset Hyvät valiokunnan jäsenet, teille kutsusta tulla tämän päivän kokoukseen ja kutsusta esitellä teille tämän vuoden Europol-raportti terrorismin tilanteesta Euroopan unionissa. Tänään teille on jaettu kopio tämänvuotisesta raportistamme – ja varmaankin etukäteen joistakin, jotkut teistä ovat saaneet myös sähköisen version tästä, joten kenties teillä on ollut mahdollisuus jo hieman tutustua sen sisältöön, mutta seuraavan vartin ajan haluaisin hyödyntää mahdollisuutta nyt esitelläkseni tämän raportin tärkeimmät johtopäätökset. Ja tässä meillä on vielä salin kulmassa tuolla valkokankaalla esitys, jota Suomen kopin tulkit eivät näe. Kokonaisuudessaan raportissa tärkeimmät tärkeimpänä kohtana on se, että kokonaissuuntaus terroristitoiminnassa ja iskujen osalta on vähentynyt Euroopan unionissa verrattuna viime vuotiseen tilanteeseen, eritoten verrattuna vuonna 2008 tilanteeseen, mutta teemme myös sen vahvan johtopäätöksen raportissa, että että terrorismi on yhä Euroopan unionissa vakava sisäinen uhka, eritoten islamistiterroristit, jotka Euroopan unionissa haluavat tehdä laaja-alaisia iskuja. Separatistit ovat Ranskassa ja Espanjassa edelleen hyvin aktiivisia ja Viime vuosina on ollut merkittävä ääri oikeisto ja vasemmisto väkivaltaista toimintaa. Sitten tärkeimpiä löydöksiä, joilla tuen näitä johtopäätöksiä. 2009 kuusi jäsenvaltiota raportoi 294 epäonnistuneesta tai toteutetusta terroristi-iskusta. 124 lisäiskua Pohjois-Irlannissa tapahtui. UK niistä kertoi. Valitettavasti meillä on tekninen ongelma äh, sen osalta, että yhdistyneen kuningaskunnan dataa ei saada raporttiimme, koska tilastokriteereissä on Ukon ja muiden välillä teknisiä eroavaisuuksia. Tämä on merkittävä tekninen, tekninen seikka, joka on tuotu esille tässä raportissa. Iskujen määrä on laskenut 33 prosentilla verrattuna vuoteen 2008 ja lähestulkoon 50 prosentilla verrattuna vuoteen 2007 yksi näistä, monet näistä iskusta olivat islamistiiskuja iskuja Italiassa. Separistit olivat vastuussa 237 iskusta Ranskassa ja Espanjassa ja kokonaisuudessaan ääri, vasemmista ja anarkisti terroristi iskujen määrä Euroopan unionissa nousi yli 40 prosentilla verrattuna vuoteen 2008 ja yli kaksinkertaistui verrattuna vuoteen 2007. Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa äärivasemmisto ja ryhmät olivat vastuussa 40 iskusta. Unkari raportoi äärioikeistolaisiskuista ja monet muut maat raportoivat äärioikeisto rikollisesta toiminnasta. Itävalta ja Ranska raportoivat yksittäisistä iskuista ja laittomista toimista, jo, joissa, joista vastuussa olivat eläinaktivistit. Eläinaktivistien kampanjoinnit ovat intensivioituneet viimeisten 12 kuukauden aikana joitakin väkivaltaisia iskuja eläinaktivistien osalta. Ne olivat sellaisia, että niissä on käytetty samanlaista toiminta, samantapaista toiminto, toimintatapaa kuin terroristiryhmät ovat käyttäneet, esimerkiksi tällaiset kotitekoiset räjähteet. 13 jäsenvaltiota on pidättänyt vuonna 2009 587 henkilöä terrorismin takia. Tässä 2008 vuoteen verrattuna laskua on 20 prosenttia ja 30 prosenttia vuoteen 2007. Osa pidätyksistä liittyi jäsenyyteen terroristijärjestöissä ja toiset taas sitten esimerkiksi rahoitukseen ja niin edelleen. Naisia pidätettyjen joukossa oli varsin vähän, eli noin 15 prosenttia pidätetyistä vuonna 2009. Suurin osa näistä pidätyksistä liittyi separ- separatismiin ja Liettuassa yksi nainen pidätettiin itsemurha terroristi-iskun valmistelusta. Sata henkilöä pidätettiin 2009 islamistiterrorismista ja yli 400 henkilöä, eli suurin en, suuri enemmistö pidätettiin separatismiterrorismiin liittyvistä syytteistä johtuen. 22 henkilöä pidätettiin äärioikeistoterrorismin takia. Tässä on tämä kokonaiskartta terroristi-iskuista ja pidätyksistä vuonna 2009. Tässä voitte nähdä valkokankaalla yleisnäkymyksen, yleisnäkymän tästä. Uhrien määrä on varsin alhainen, mutta seitsemän hallituksen virkamiestä, viisi poliisia ja kaksi sotilasta kuoli Kreikassa, Espanjassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa 2009 Tämän vuoksi jäsenvaltiot ovat yhä vakavan uhan kohteena islamisti ja separatisti, samoin kuin äärivasemmisto- ja anarkistiterroristien taholta. Sitten sitten tilastollisesti vielä kertoisin, että vuonna 2009 125 tuomioistuimen päätöstä terroristisyytteisiin annettiin 11 jäsenvaltiossa. Eli noin 400 yksilöä ja yksi kansalaisjärjestö sai tuomion. Suurin osa näistä tapauksista liittyi separatismi-iskuihin. Verrattuna vuonna 2008, vuoteen 2008, jolloin suuri osa liittyi islam, islamistiterrorismiin. vuoden 2007 jälkeen on pidätettyjen ja tuomioistuimen eteen saatettu yhä enemmän ihmisiä. 43 näistä oli naisia ja viisi heistä sai vapauttavan tuomion. Mitä islamistiterrorismiin tulee, yhä jäsenvaltiot ja kansalliset viranomaiset pitävät tätä suurimpana terrorismin uhkana, vaikka Euroopan unionissa toteutettiinkin vain yksi isku. Me tiedämme, että islamistit yhä haluavat tehdä suuria julkisia iskuja, joissa tulee paljon kuolon uhreja, aivan niin kuin osoitettiin Amsterdamin ja Detroitin välisen, välisellä lennolla 2009, kun kone yritettiin rajoittaa, räjäyttää. Noin 40 prosentilla verrattuna vuoteen 2008 on iskujen määrä vähentynyt ja ainut islamisti-isku, ääri-islamisti-isku vuonna 2009 liittyi libyalaiseen, joka halusi päästä Milanossa Santa Barbaran alueelle ja kun sotilaat keskeyttivät, pysäyttivät hänet, niin hän räjäytti pano, räjähdysainepanoksensa ja yksi sotilas loukkaantui ja monet saivat palovammoja tässä. Ja pian tämän jälkeen poliisi pidätti myös toisen libyalaisen, jonka uskottiin olevan yhteydessä samaiseen iskuun. Tämä henkilö ei ollut ikinä ennen joutunut poliisin ö, huomion kohteeksi ääritoiminnastansa. Islamistiterrorismin uhka Euroopan unionin sisällä siinä jossain, siihen jossain määrin vaikuttaa poliittisesti epävakaat alueet ja konfliktialueet EUn ulkopuolella, eritoten Afganistan, Afganistan ja Pakistanin välinen raja-alue – samoin kuin Somalia ja Jemen eri toten. Uskomme samalla, että Euroopan unionia käytetään alueena, jossa valmistellaan iskuja muun, muihin maailman osiin. Islamistinen Maghrebin alue ja Al-Qaida, sillä sen toiminnalla on vaikutusta Euroopan unionin Somalin, Somalian ja Jemenin samoin kuin Irakin, Pakistanin ja Afganistanin tilanteilla on erityismerkitys terrorismin uhalle Euroopan unionissa. Sitten separatistiterrorismi. Tämä on yhä sellaista terrorismia, joka er, eritoten vaikuttaa niin iskujen määrässä kuin yleensäkin Euroopan unionissa. Vaikka 2009 vuonna separatisti-iskujen määrä laski 40 prosentilla, kuolonuhrien määrä nousi neljästä kuuteen. 90 prosenttia 237 iskusta, joissa väitettynä tekijänä Espanjassa ja Ranskassa oli separatisti terroristit. Nämä menestyksekkäästi toteutettiin nämä iskut, joten järjestöt ovat yhä tehokkaita ja ne edustavat todellista uhkaa ja vaaraa Euroopan unionin turvallisuudelle, eritoten Ranskan ja Espanjan turvallisuudelle. Yhdistyneessä kuningaskunnassa eritoten todellinen IRA ja jatkumon IRA ovat Pohjois-Irlannissa jatkaneet iskuja tappaen kaksi sotilasta ja yhden poliisin. Tässä olivat tärkeimmät tilastolliset tulokset vuoden 2010 terrorismin tilanteesta Euroopan unionissa. me myös todetaan, että asioita terrorismisuuntauksista Euroopan unionissa. Joitakin niistä toin jo tässä puheessani tähän mennessä esille, enkä nyt turhaan syvely, syvenny liian yksityiskohtaisesti, mutta pari kolme tärkeintä suuntausta toisin kuitenkin nyt vielä tietoinen. Länsikäännönnäisiä yhä enemmän islamistiryhmät käyttävät propagandaa ja iskuihin. Äidinkielenään arabia puhuvat, heitä käytetään äidinkielellään jotain muuta kuin arabia puhuvia käytetään propagandatarkoituksissa. Suurissa muslimiyhteisöissä, joissa on taloudellisia ongelmia ja kohesio-ongelmia, ne vaikuttavat olevan tällaisia kasvualustoja islamistiterrorismille. Aikaisemmin toin esille jo Somalian ja Jemenin esimerkkinä tässä. Länsimaat ovat vaarassa olla kohteena näille ja islamistiryhmät kidnappaavat matkailijoita ja muita henkilöitä, jotka eivät tule islamist, islamistisista maista, eritoten saadakseen suurta julkista huomiota. Islamistiterrorismitoimia yhä enemmän tekevät itse oppineet radikaalit henkilöt, jotka toimivat yksin, eivätkä ryhmässä. Ja useissa jäsenvaltioiden ilmoituksissa kerrottiin tällaista suuntauksesta. Nämä henkilöt käyttävät eh, jonkinlaisia ohjekirjoja ja hyödyntävät internetin antamia tietoja. Internet kokonaisuudessaan vaikuttaisi olevan yhä tärkeämpi terrorismi, terroristijärjestöjen toiminnalle näinä uusina aikoina. Perinteisten toim- keinojen lisäksi terroristijärjestöt hyödyntävät kaikkea saatavissa olevaa uutta teknologiaa viestinnän ja esimerkiksi rahansiirtojen alalla. Matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet antavat terroristijärjestöille mahdollisuuden päästä nettiin missä tahansa ja ne pääsevät helposti lukemaan sähköpostiansa ja esimerkiksi siirtämään varoja paikasta toiseen. Internetistä on tullut siis tapa antaa terroristeille mahdollisuus uudella tavalla kerätä tietoja ja suunnitella iskuja ja rekrytoida myös uusia terroristeja terroristiryhmät luovat online identiteettejä itsellensä, esimerkiksi erilaisia tuotantoyrityksiä ja niin edelleen. Ja jotta voitaisiin nyt vastustaa tätä terroristien uutta kybermaailmaa ja eritoten, jotta voitaisiin jäljittää rahoitustoimia, niin tässä todellakin Euroopan unionin ja kansallisten viranomaisten osalta tarvitaan hyvin tehokkaita toimia tulevaisuudessa. Kuten sanoin aikaisemmin, ääri oikeista ääri vasemmistoryhmien toiminta on yhä varsin vähäistä verrattuna islamistiterroristiryhmiin, mutta ääriaineiston toiminnasta on tullut yhä vakavampaa ja ilmeisempää jäsenvaltioiden turvallisuuden uhkana. Joten puheenjohtajan lopuksi vielä toteaisin, että Terrorismin vaara yhä vaikuttaa Euroopan unionin kansalaisten elämään. Vaikka näyttäisi siltä, että iskujen määrä on vähentynyt, uskon, että uhka on yhä merkittävä, todellinen ja se on tärkeä kansalaistemme yhteiskuntiemme turvallisuuden kannalta. Meidän ei pitäisi tässä mitenkään puolustusasemiamme heikentää julkisesti meidän täytyy kaikilta tahoilta edelleen ö, toimia näitä terroristijärjestöjä vastaan, niin että Eurosta, Euroopan unionista tulee turvallisempi kansalaistensa olinpaikkana. Kiitoksia kovasti. Meillä on täällä kolme puheenvuoropyyntöä. Altemera, Ladford ja Borgesio. Haluaako kukaan muu puheenvuoroa? Oikein hyvä. Rova Intvelt. Ja vielä yksi lisää joten viisi puheenvuoropyyntöä. Ensin Diaz de Mera. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kovasti myös ähm, herra johtajalle tästä erinomaisesta äh, alustuksesta. Hän on erittäin, äh, erittäin tehokasta työtä tehnyt Europolin johdossa ja haluaisin kommentoida hiukan ja rajoitan ne hänen raporttinsa sisältöön ja tiettyyn toimintaan. Olen erittäin tyytyväinen, kun huomasin toimintasuunnitelman, joka on peräisin Tukholman ohjelmasta. Ja 2013 mennessä ehdotetaan Europolia, jonka jossa on asetuksen säätämä juridinen muoto. Se on erittäin hyvä uutinen, koska eh, tämä tietenkin vaikuttaa myös komission että neuvoston päätöksiin ja silloin sitoudutaan paljon tehokkaammin myös jäsenvaltioissa. Niinpä, vaikka me puhummekin 2013 vuodesta, niin uskoisin, että eh, Cecilia Malmström vaikuttaa tähän lainsäädäntöaloitteeseen hyvin ja varmasti jäsenvaltiot antavat tukea ja tällä tavoin parannamme eh, yhteistä turvallisuutta. Ja sitten toinen kommentti. Tämä raportti, jonka esittelitte, eh, se kiinnittää eh, huomiota siihen, että kansalaiset pitävät islamistiterrorismia hyvin voimakkaana uhkana. Mm, vaikka 2000 yhdeksän tapahtui ainoastaan yksi isku, joka oli tämän tyyppinen ja se tapahtui Italiassa. Sen sijaan terrorismi, jota me pidämme separatismi terrorismina, se vaikuttaa nimenomaan yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Espanjassa, Ranskassa. Sitä ei pidetä useimmissa jäsenvaltioissa jatkuvana todellisena uhkana siitä huolimatta, että 300 361 iskua oli 2009 ja kuusi henkilöä sai surmansa. Täytyy muistaa, että Espanjassa oli 148 iskua, jotka saivat aikaan kolmen kuolemantapausta ja yli 60 loukkaantunutta. Ja huolimatta siitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa oli 124 iskua, jossa oli kolme kuollon uhria. Ranskassa oli 89 iskua. Eh, on aivan ilmeistä, että separatismi, terrorismi on todellinen uhka eh, määrällisesti eh, erittäin paljon olennaisempi kuin islamistiterrorismi. Tämä on väistämätön tosiseikka. Millä tavoin voitaisiin jäsenvaltioissa myös tiedostaa tätä todellisuutta paremmin, koska siellä nähdään, että terrorismi on merkittävä uhka ja tällä tavoin yritetään saada tukea kansainvälisessä yhteydessä myös. Ja sitten vielä toinen kysymys. Mitä tulee tämä, tähän neuvoston tiedottamiseen toimintasuunnitelmaan, joka, jossa on pohjana Tukholman ohjelma. Siinä puhutaan kolmesta synergiasta, Europolin synergiasta, eh, tilannekeskussynergiasta ja Eurojustin synergiasta. Voidaanko nyt lopulta eh, sanoa, että ollaan menossa hyvään yhteistyöhön eh, eikä kilpailla keskenään? Me olemme siis yhteistyötiellä. Ja sitten äh, lopuksi vielä te äh, viittasitte voimakkaasti Al-Qaedan äh, Magrebin maissa, islamistisissa maissa, Somalia ja Jemen tämän lisäksi. Jos voitte, niin haluaisin kuulla hiukan lisää Malin ongelmista, koska siellä tapahtuu kaappauksia ja tarkoituksena on rahoitus ja saada myös huomiota. Malissa on maamiehiä kaapattu ja parinkymmenen päivän päästä menemme valtuuskunnan kanssa käymään Malissa me menemme keskustelemaan maahanmuuttokysymyksistä, mutta ennen tätä keskustelisin teidän kanssanne ja oman ulkoministerini kanssa, eh, Espanjan ulkoministerin kanssa, koska näissä kysymyksissä ei eh, pidä olla vain varovainen, vaan rajoittamattoman varovainen. Joten haluaisin, jos on mahdollista, niin eh, kommenttia islamilaisista Magrebista, Al-Qaidasta ja Malista. Ja edelleenkin äh, haluan onnitella, äh, toivottaa hyvää onnea jatkossakin työssänne. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Rova Lutford. Thank you, Madam Chair. Um, thank you very much, Mr. Wainwright. I'm sorry I didn't... Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, anteeksi, etten kuullut kaikkea esityksestäni, esityksestäni but, mutta kun te puhuitte näistä Afrikan länsiosista ja tästä epäilystä islamismiterrorismista, minulla on kysymys teille. Onko Europolilla joku näkemys ja onko sillä jotakin neuvoja profilointiin, joka on työkalu epäiltyjen löytämiseksi? Tämä olisi hyvin tärkeää ja ja tietenkin tällaisessa kirjallisessa raportissa kuvaillaan erilaisia terrorismiuhkia ja niiden tyyppejä. Täällä puhutaan islamistiterroristeista ja separatistiterrorismista, oikeu, oikean laidan terrorismista ja vasemman eläinten oikeuksien puolustajista ja näin edelleen. Me siis kuulemme hyvin paljon tästä profiloinnista ja jotkut maat ovat innokkaampia profilointia käyttämään kuin toiset. Minä laadin mietinnön tälle mieti- valiokunnalle viime vuonna, mutta siitä ei ole kuulunut sitten komission puolelta mitään, minkälaisia eh, minkälaisia toimia pitäisi tehdä, minkälaisia stereotyyppisiä hahmoja terroristeista on. Aasialaiset miehet ovat ikään kuin stigmatisoituneet tällaisen rooliin. Te puhutte hyvin monen tyyppisestä terrorismista – malilaiset, nigerialaiset islamistit esimerkiksi. Ja kun te sanotte, että vain 15 prosenttia epäilystä on naisia, se on kuitenkin 15 prosenttia. Ja kuinka sitten epäiltyjä terroristeja sitten tunnistetaan ja huumekauppiaita? Voisitteko kertoa, että onko teillä nyt käsitys ja min, asiasta ja minkälaisia laillisia turvatoimia tähän tarvitaan? Tehokkuus on tietenkin yksi aspekti. Kiitoksia Jahda Borgesia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä eh, ylistää teidän toimintaanne eh, Europolissa. Hyvin arvokasta tietoa olemme saaneet tätä kautta ja olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne näistä johtopäätöksistä. Eh, te siis toivotte, että Euroopan unioni eh, ei tässä antaudu terroriuhan edessä – ja tässä terroriuhka mielestäni on jatkuvasti läsnä ajatellen islamistiterrorismia. Nythän ei ihmisiä pitäisi tuudittaa optimismiin liikaa, koska hyvin, hyvin paljon on näkyvää toimintaa ja se, se saa aikaan myös terrorismin torjuntaa. Me olemme nyt kuitenkin aivan erilaisessa tilanne, tilanteessa kuin aikaisemmin ja vaikuttaa siltä, että te, islamistit, terroristit ovat äh, täällä äh, ikään kuin äh, sellaisella geopoliittisella alueella täällä Euroopassa, jossa on äh, tietenkin äh, paljon islamisti maahanmuuttajia ja äh, he voivat toimia häiritsemättä täällä. Mutta minulla on täsmällinen kysymys. Haluaisin tietää, minkälaisia toimia olette kaavaillut Europolissa jotta eh, voisitte kohdata tämän strategisen muutoksen? Miten Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voisivat järjestäytyä, jotta eh, voitaisiin torjua eh, maanalaista toimintaa? Hyvin edistyneitä keinojahan he käyttävät internetiä ja vaikuttaa että varainsiirrotkin menevät äh, kehittyneempiä reittejä. Uskoisin, että maanalainen rahoitustoiminta, äh, ajatellen islamistiterroristeja, äh, se ei ole vähentynyt, vaan se on kasvanut, koska perinteiset kanavat, joita on tunnistettu esimerkiksi tällaiset teurastamot ja eh, tietyt eh, niin sanotut eh, hyvän Tämähän jatkuu ja se jatkuu vielä kovempana kuin aikaisemmin. Ja tämän lisäksi meidän järjestelmässämme, talousjärjestelmässämme on tietty islamistinen oikeusmahdollisuus ja niinpä tästä vielä konkreettinen huomio. Aivan äskettäin olen pannut merkille, että eh, tässä on eh, ongelmia toimimattomuutta. Jos esimerkiksi edustaja, joka menee Brysseliin tai Strasbourgiin ja lähtee kotoaan oman vartijansa kanssa, eh, hän tulee maansa rajalle ja poliisin pitää pysähtyä rajalle, koska poliisilla tai vartijalla ei ole mahdollisuus liikkua aseensa kanssa. Eli rajat eh, ovat olemassa poliisille, mutta eivät terroristeille. Minun mielestäni tämä on eh, järkyttävää. Minä en haluaisi, että tällainen tekninen seikka eh, heijastuisi tässä tietyllä viiveellä Eh, ne, jotka tekevät tutkimuksia, lähtevät Espanjasta, lähtevät esimerkiksi Italiaan tutkimaan terrorismia. Eh, Pitääkö heidän pitää pysähtyä Italian ja Ranskan tai Espanjan ja Ranskan välisellä rajalla? Eh, minun mielestäni tämä on aivan uskomatonta hämmentävää, koska me puhumme juridiste, juridistisesta, juristisesta alueesta, oikeusalueesta. Meidän pitäisi no, toimia hyvin, hyvin nopeasti, koska terroristit pääsevät liikkeelle nopeasti, mutta poliisin pitää pysyä rajalla, eikä sellaisia rajoja kuitenkaan enää ole Euroopassa. Kiitoksia ja sitten Rova Intveld. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Wainwright, for your presentation. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Wainwright esityksestänne. Hyvä uutinen on se, että terrorismisuuntaus on laskeva, mutta iskuja tai rekisteröityneitä yrityksiä on yli 300. Ja ei tarvita kuin yksi ainokainen henkilö, joka voi aiheuttaa pahaa tuhoa. Ja Hollannissa meillä oli viime vuonna hyvin häiriintynyt nuori mies, joka yritti iskeä kuningatarta vastaan. Joka vuosihan me saamme tämän raportin terrorismin tilanteesta ja aina minua hämmästyttää se, että millä tavalla iskut jakaantuvat eri terroristiryhmien välillä. Suurin osa liittyy separatismi väkivaltaan. Mehän puhumme äärivasemmiston väkivallasta, ääri oikeistoväkivallasta, separatismi väkivallasta ja sitten islamistiterrorismista. Tämä on erilaista terminologiaa jo tässä, mutta tiedän, että vuosien kuluessa tässä voidaan nähdä, että islamismi islamistiterrorismi on minimaalista verrattuna näihin muihin ryhmiin. Ja onko meillä näin ollen sitten, mietinpä tässä oikealla, järkevällä tavalla jaettu resurssit, koska näyttäisi siltä, että me lähestulkoon maanisesti keskittymme islamistiterrorismiin, mutta minä haluaisin järkiperäistä terrorismin torjuntaa ja sitä, että kohdennettaisiin nämä resurssit tärkeimpiin uhkiin. Minä tässä nyt olen hieman peloissani. Tietysti kaikki ihmiset ovat äh, irrationaalisia ja me pidämme kovasti tällaisesta ulkoisesta äh, vihollisesta. On aina helpompi kohdentaa toimia äh, ulkoista uhkaa vastaan ja me voimme hyödyntää tässä ihmisten mielikuvitusta, mutta onko nyt resurssit käytetty järkevällä tavalla? Onko tätä arvioitu kunnolla? Koska huomaa myös, että verrattuna muunlaisen terrorismin torjuntaan, koska e- eihän terrorismia keksitty Yhdys, Yhdysvaltojen syyskuun 11 iskujen jälkeen. Meillä on aina ollut kaikenlaista terrorismia, oikeasta vasemmista valtioterrorismia. Euroopassa on ollut vuosikymmenten, jos satojenkin ajan. Mutta minusta näyttää siltä, että viime vuosina islamistiterrorismin torjunta on vakavasti vaikuttanut huonontavasti oikeusvaltioperiaatteeseen, eh, eh, kansalaisvapauksiin ja niin edelleen. nyt näyttäisi siltä, että me, meillä on yhtäkkiä ulkosuhdehallinto ja tässä ei ole minkäänlaista demokraattista valvontaa. Esimerkiksi tilannekeskuksen osalta näyttäisi siltä, että viimeisten kymmenen vuoden aikana demokratia on kärsinyt ja se ei kärsinyt silloin, kun me taistelimme, torjuimme muunlaista terrorismia, jota vastaan käytettiin esimerkiksi poliisivoimia. Joten olisin kiitollinen, jos kertoisitte, miten te näette tämän ö, tämä ei ole mikään johtopäätös tämän vuoden raportissa, vaan, vaan tämä on jatkuva kuva vuosien varrelta ja keskitämmekö me nyt resursseja me järkevällä tavalla. Kiitoksia sitten herra Ilcha. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин директора, който ни представи един доклад изключително... Kiitoksia Europolin johtajalle, joka esitteli meille erittäin kiinnostavan ja hyvin strukturoidun raportin näistä tilastotiedoista. Minä haluaisin sanoa, että me emme kuuntele tätä eh, kertomusta mitenkään muodollisesti, eh, josta, josta käymme sitten vain keskustelua, vaan kaikkein tärkeintä on se, että me pyrimme erottamaan toisistaan erityyppiset terrorismin muodot. Mitä ilmeisimmin eh, terrorismilla on oma dynamiikkansa, se oma, omat syynsä ja kronologiansa. Esimerkiksi eh, sen jälkeen, kun tämä kun kaksinapainen maailma katosi ja Neuvostoliitto hajosi, niin osa ideologisesta terrorismista hävisi. Meillä ei ollut enää punaisia prikaateja eikä muita. Ainakin tällaiset eh, äärivasemmistolaiset terrorismiryhmät. Sitten on separatistisia eh, terrorismiajatuksia ollut, jotka ovat myöskin hävinneet Kosovossa esimerkiksi oli tällainen tilanne, siellä oli kosovolaisia ja albaanialaisia separatistijärjestöjä, jotka molemmat olivat osallisina terroriteoista. Tällaisetkin ovat nykyään kadonneet. Euroopan keskellä kunnioitettava maa Tsekkoslovakia jakautui mm, täysin sivistyneesti kahtia. Ja nyt suurin osa tsekeistä ja slovakeista ovat täällä ystäviämme täällä Euroopan unionissa. Olisiko tämä ollut mahdollista, e, mikäli Tsekoslovakian jakautuminen ei olisi kulkenut rauhallisesti. Siinähän olisi ollut aihiota terrorismiin. Separatismi on eh, vaarallista ja, ja jos sille ei enää ole syytä, niin se katoaa. Radikaali islamisti terrorismi on, on eri tyypi, tyyppistä luonteeltaan ja, se, ja kaiken tyyppiset radikaaleimmat muodot ja terrorismi, istut, iskut, kuten esimerkiksi Moskovan metro, iskut ne eivät ole eh, tällaisia kohteita, jotka olisivat lyhyellä aikavälillä poistettavia. Me emme voi käydä keskustelua eikä minkäänlaista agendaa on olemassa. Emmekä voi sharia-lakia ottaa käyttöön koko maailmassa. Siksi tämä islamistiterrorismi on niin vaarallista. Se on kaikkein vaarallisinta. Olisiko mahdollista, että tulevissa Europolin kertomuksissa otettaisiin lisää tietoa kolmansista maista, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella, jotka ovat terrorismin lähtömaita? Minä olen optimisti ja uskon, että radikaalit, radikaalit islamistiryhmät ovat ottaneet USAn pääkohteekseen – Amerikkalaiset ovat kuitenkin kapseloineet itsensä itsensä tällaiselta terrorismin uhalta. Se on valitettavaa, mutta näin vain on. Ja jos, jos terroristit ajattelevat, että USAta vastaan on vaikea hyökätä, niin he voivat ajatella, että Euroopassa olevia amerikkalaiskohteita vastaan voitaisiin iskeä. Ja silloin tämä kiihtyisi entisestään. Herra Voss. Vielen Dank Ihnen, Herr Wainwright, auch recht herzlichen Dank für Ihren Bericht. Kiitoksia. Hyvin paljon kiitoksia tästä kiinnostavasta kertomuksesta. Täällä on eräitä kohteja, kohtia tässä kertomuksessa, jossa kirjoittajat ovat löytäneet ison alueen, mutta ovat ehkä vähän rajoittaneet sitä alueellisesti vasemmistoväkevaltaan tai, tai oikeistoväkivaltaan. Meillä on tätä Unkarissa ollut, mikä ei ehkä ole niin tunnettua. Fundamentalismi ja fundamentalisti terrorismi on meillä edelleen olemassa. En, haluaisin tietää, että voitteko vahvistaa sen, että onko fundamentalismi, fundamentalistiterrorismi vähentynyt jostakin syystä, onko, onko, onko sille jotakin tapahtunut, kun sitä on käsitelty. Ja meidän täytyisi kuitenkin pää, päähuomiomme kiinnittää tällaisen ilmiön. Jos me nyt sitten vaihtaisimme roolia, olisimme, näin vaihtaisimme tuolejamme tässä, niin minkälaisia mm, tosiasioita te voisitte vetää tästä kertomuksesta, joka nyt on luotu? Esimerkiksi nyt kun tiedetään, kuinka terrorismia rahoitetaan, niin olisiko se asia, johon voitaisiin sitä kautta puuttua ja, ja perustaa oma ohjelmansa asiaa torjumaan. Ja myöskin internetkysymyksistä haluaisin kysyä, että tätä internethän on hyvin merkittävä te- paikka, missä näitä tekoja su- suunnitellaan. Mitä keinoja sitten voitaisiin tällaista vastaan käyttää? Kuinka asioita voitaisiin ohjata? Sitten vielä, minkälaisia poliittisia vaatimuksia pitäisi eh, vielä laatia? Pitäisikö meidän esimerkiksi talouspuolella tehdä jotakin vai pitäisikö meidän olla paremmin varustettuja tätä taistoa varten vai pitäisikö pätevyyttä ja osaamista kohottaa Europolissa? Onko jonkinlaisia vaikeuksia eurooppalaisten maiden välisessä yhteistyössä tai yhteistyössä USAn kanssa? No, uh, uh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rohinen Spesä. <clears throat> Buenos días. Quería Huomenta. Haluaisin kiittää teitä läsnäolosta, hyvä Europolin johtaja. Haluaisin todeta, että olen hyvin kiinnostunut terrorismikeskusteluista, koska mielestäni terrorismi on hyvin vakava ja todellinen uhka. Päinvastoin kuin mitä nyt usein parlamentissa kuullaan näkemyksiä siitä, miten terrorismia terrorismin uhkaa liioitellaan ja sanotaan, että siitä puhutaan, jotta voitaisiin kontrolloida kansalaisia, mutta todellisuudessa tapahtuu hyvin paljon iskuja, joita me, joista me emme edes saa tietoa. Ja kaikkea terrorismista ei tunneta. Olen iloinen siitä, että esititte meille todellisen terrorismin kasvot. Puhutaan myös separatismista puhutti terrorismista, kuten etaasta. Etalaiset murhasivat veljeni Espanjassa. Tämän vuoksi tunnen aiheen erittäin hyvin ja haluaisinkin kysyä teiltä, mitä me voimme tehdä näille järjestöille niin, että ne eivät enää saisi kansainvälistä tukea. Tukea, josta ne nauttivat jopa täältä Euroopan parlamentista käsin. Siis nämä separatistiliikkeet ja eritoten ETA. Tämä on todellinen hyökkäys terrorismin uhrien arvoa vastaan, kun yhä tuetaan sellaisia järjestöjä kuin esimerkiksi Erivata Suuna. Espanjassa me tiedämme, että nämä järjestöt jakavat näkemyksensä terroristien kanssa, mutta kansainvälisellä näyttämöllä yhä tuetaan näitä ja Ja tässä jopa puoletaan enemmän terroristien oikeuksia kuin uhrien oikeuksia. Minä olen hyvin huolestunut tästä. Toiseksikin haluaisin kysyä, millä tavalla voitaisiin jarruttaa, niin kuin kollegakin kysyi täällä, millä tavalla voitaisiin saada pysäytettyä nämä ihmiset, joilla on terrorismin näkemyksiä, ja millä tavalla voitaisiin myös antaa uhreille tukea, taloudellista ja psykologista tukea ja niin edelleen uhrit pyytävät tätä Espanjassa. He kysyvät, millä tavalla he voisivat saada tukea esimerkiksi konferenssien kautta. Millä tavalla voitaisiin todella saada esille terrorismin todelliset kasvot ja millä tavalla kansainvälisesti me voimme terrorismilta viedä tukea kun on esimerkiksi sellaisia maita kuin Venezuela tai Kuuba, jos, joiden kanssa etäjärjestöllä on yhteyksiä esimerkiksi Kolumbian FARC-järjestöön. Millä tavalla me Euroopan unionin käsistä voimme Euroopan unionista käsin voimme leikata tätä kansainvälistä tukea näille järjestöille. Kiitoksia. Jos kukaan muu ei halua tässä vaiheessa puheenvuoroa, niin annan takaisin puheenvuoron herra Wainwrightille. Hän voi kommentoida. Kiitos kovasti ja kiitoksia erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä. Tosiaankin äh, äh, vilkasta keskustelua tästä aiheesta. Äh, käsittelen niitä kolmessa ryhmässä, jos sopii. Aivan ensiksi, onko oikein keskittyä islamistiterrorismiin ehkä, vai pitäisikö suunnata separatismiin enemmän? Minun mielestäni meidän pitää valita. Meillä on yhteisiä emme voi valita, vaan täytyy ähm, suunnata molempiin. Tärkeää on, että me äh, rakennamme hyvin laajan ja joustavan puitteen poliittisella tasolla äh, lainvalvontaelimissä ja sanomme suurelle yleisölle, että äh, kun suojamme terrorismilta, on tärkeää, että siinä ollaan hyvin hyvin vankalla pohjalla eikä voi tehdä aina valintoja. Nyt meidän olisi väärä, väärin päätellä, että meillä ei islamistiterrorismin uhkaa niinkin ole. Hyvin monet kansalaiset, kansalais, kansalliset viranomaiset tai hallitukset tuntevat tämän terrorismin uhan nahoissaan. Meillä on tiettyä historiaa tässä, ei ainoastaan 11.9. tapahtumat, vaan myös Lontoon ja Madridin tapahtumat. Ne eivät tapahtuneet aivan kovinkaan kauan sitten. Ja sitten Rova Ilseva. Tavoitteet terrorismilla ovat hyvin erilaiset. Tiettyjä näkökohtia islamistiterrorismissa on, ovat, on sellaisia, jotka tekevät siitä hyvin erilaista me tiedämme kansallisten viranomaisten tiedustelupalveluista, että islamistiterroristit terroristit ovat hyvin aktiivisia joissakin EU-maissa. Ne, he pystyvät iskuihin aivan samantyyppisiin kuin Lontoossa ja Madridiin, eli pystyvät aiheuttamaan kuolonuhreja kansalaisille. Ainoastaan muutama kuukausi sitten tapahtui tuo eh, Amsterdamin ja Detroitin välisen lennon tapaus. Eli meidän ei pidä mitenkään aliarvioida tätä uhkaa. Eh, siitä huolimatta voin sanoa herra eh, de Meralle ja Kimenesille, Espanjassa ja Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa varsinkin etäuhka etaan liittyvät toimet, ne ovat näkyvämpiä nyt ja ne vaikuttavat useampien perheiden elämään. Ja joissakin Euroopan maissa meidän täytyy priorisoida toimintaamme näitä ryhmiä vastaan erityisesti. Mitä vielä voidaan tehdä näillä alueilla globaalilla tasolla, EU-tasolla? Meidän on mahdollisuus uudelleen määritellä meidän terrorismin vastainen toimintamme tulevaisuudessa. Lissabonin sopimus antaa siihen perustan. Ensimmäistä kertaa meillä on integroitu yhtenäinen turvallisuusstrategia olemassa ja täytäntöönpano on vasta alkanut Espanjan puheenjohtajakaudella ja me nyt vasta aloitamme niiden mekanismien käynnistämiseen, joiden avulla voidaan täytäntöönpanna, mutta ensimmäistä kertaa voimme nyt integroida eri ulottuvuuksia yhteiseen strategiaan turvallisuuden alalla. Siinä on tiettyjä täytäntöönpanomekanismeja ja ne ovat kehittyneet Lissabonin sopimuksen myötä. Olen sitä mieltä, että loppujen lopuksi kyse on paljolti siitä, että laaditaan integroitua vastausta EUn sisällä enemmän kuin kehitetään kansallisen tason mahdollisuuksia. Terrorismi riippuu, terrorismin torjunta liippuu, riippuu paljolti kansallisista aloitteista ja EUn toimielimet, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, nimenomaan Europol, niitä voitaisiin paremmin kehittää tulevaisuudessa ja niille voitaisiin tarjota paljon johdonmukaisempaa tietovirtaa kansallisella tasolta. Ostner ja Borgesio puhuivat terrorismin rahoituskysymyksistä. Minun mielestäni meidän pitäisi antaa eurooppalainen vastaus. Eurooppa Euroopassa on tässä suhteessa puutteita. Meillä ei ole rahoituksen jäljitysmahdollisuuksia EU-ssa. Se on osa terrorismiuhan torjuntaa siitä syystä. EU on tässä kolmantena osapuolena silloin, kun tarjotaan tätä varten välineitä, valvontavälineitä. Tulevaisuudessa tällainen rahoituksen jäljintä mahdollisuus on asia, jota pitäisi kehittää. Olen keskustellut komissaarin kanssa. Europolilla on mahdollisuus vaikuttaa osaltaan tähän varsinkin kun katsotaan sitä asiantuntijuutta, joka meillä on jo eh, siinä, miten jäljitämme rikollistoiminnan rahoitusta. Ja meillä on erittäin eh, pitkälle kehittynyt eh, tietosuoja puitteisto ja tätä kautta voidaan kehittää ohjelma, joka, jossa olisi oikea tasapaino, joiden, jonka avulla voidaan jäljittää terrorismirahoitusta mutta tarvitsemme silti eh, perusoikeuksien mahdollisimman korkeaa suojaa. Dieste Mera kysyi tulevasta EU, eh, Europol-asetuksesta ja erittäin merkittävä kehitysaskel tämäkin on tulevaisuutta ajatellen eh, ei ainoastaan tämän viraston osalta, vaan EUn vastauksen osalta, kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, sen torjunnasta ja terrorismin torjunnasta. Tässä 2012-2013 on hyvin tärkeää vaihetta, kun haluamme kehittää järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin torjuntaa. Ja tässä on tärkeää, että kehitetään myös demokraattista vastuuvelvollisuutta ajatellen Europolia varsinkin. Tässä sitten lopuksi vielä pari huomiota Parantajan Ladford kysyi profiloinnista ja tehokkuudesta. Minulla ei ole Euroopan tasolla tästä kokemusta, mutta se mitä nyt olemme nähneet, ne ovat, että profilointia on käytetty kansallisella tasolla enemmän tai vähemmän. EUn tasolla ei minkäännäköistä johdonmukaista linjaa tässä, eikä mitään johdonmukaista EU-järjestelmän käyttöä profiloinnissa, terrorismin torjunnassa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, että on vaarallista stereo, esittää tiettyjä stereotypioita, mutta tässä voitaisiin kuitenkin ottaa esiin tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät yleensä terrorismiin. Viime vuosina meitä on huolestuttanut varsinkin se, että jihadin, jihad-sotilaat ovat äh, palanneet äh, ja äh, tulleet takaisin tiettyihin jäsenvaltioihin. Ja tämä lisää terrorismin uhkaa näissä maissa, mutta olen samaa mieltä kanssanne, että tällaiset yleistykset esimerkiksi muslimiyhteisöä kohtaan, se itseään vastaan, eikä välttämättä auta edes tutkinnassa, mutta valitettavasti en voi tässä asiassa antaa mitään erityisempiä huomioita. Tässä varmasti kaikki kysymykset tulivat käsitellyiksi. Tässä siis vastaukseni, kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on tässä vielä pari äh, puheenvuoropyyntöä. Herra Diaz de Mera. Muchas gracias. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vielä antaa oman pienen panokseni tähän keskusteluun. Sen jälkeen, kun kuuntelin Sofia ja Europolin johtajan vastauksia, on aivan selvää mielestäni, että jihadilla on neljä tavoitetta – Yksi niistä on ottaa kiinni, rukoilla, jakaa ja mitkä ovat sitten separatismin tärkeimmät tavoitteet. Separatisti haluaa huomiota, haluaa taistella ja aiheuttaa sekannusta saadakseen sitä sosiaalista tukea, jota se tarvitsee. Jos me nyt olemme identifioineet tässä radikalismin sateenvarjon alle, jota eh, Euroopan unioni niin kovasti torjuu, jos me olemme täysin loistavasti jo identifioineet nämä olemisen mallit, toimimisen mallit tavoitteiden saavuttamiseksi, niin on ehdottoman tärkeää miettiä, millä tavalla voidaan torjua ja neutralisoida nämä järjestöt. Halusin tämän nyt esittää. Tämä nyt luonnollisesti ei ollut mitään improvisointia, vaan tulosta terrorismi liikkeiden tutkimuksesta. Sophie aivan lyhyesti. Minä haluaisin tässä vain esittää äh, ehdotuksen. Jos esitetään äh, kysymyksiä, kriittisiä kysymyksiä terrorismin torjunnasta, onko se rationaalista vai ei, ja sitten automaattisesti pitäisi äh, aliarvioida uhkaa tai kieltää se. Minun mielestäni tämä ei toimi näin. Jos meillä on edes yksi terrorismiuhka tai hyökkäys vuodessa, niin se on vaarallista. Minä en todellakaan, minä en halua missään nimessä kieltää uhkaa. Minä vain mietin sitä, että eh, onko tämä tapa, jolla torjumme eh, terrorismia, eh, on rationaalinen. Te sanoitte, että se koskee monia perheitä kautta Euroopan unionin, mutta missä määrin tämä perustuu suuren yleisön käsitykseen? Espanjassa esimerkiksi monet ihmiset henkilökohtaisesti ovat enemmän terrorismin kanssa kasvokkain kuin muissa maissa. Allokoimmeko me varoja mahdollisimman rationaalisesti? Minä en ole vakuuttunut vielä. Monet toimet, monet varojen allokoinnit, jotka olemme suunnanneet islamistiterrorismin torjuntaan, se ei vaikuta välttämättä suhteen oikeasuhtaiselta ajatellen kokonaisuhkaa tässä minä saatan olla väärässä, mutta eh, vuosi toisensa jälkeen, jälkeen tässä raportissa tämä sama asia tulee esiin. Eh, minä en todellakaan aliarvioi uhkaa, mutta eh, en ole aivan varma siitä rationaalisuudesta, joka tätä koskee. Kiitos. Ja sitten vielä Rova Lopez. Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää teitä läsnäolostanne. Halusin tässä aivan lopuksi käyttää puheenvuoron pyytäkseni selvennystä muutamasta tilastokohdasta, joita tuolta näimme. Näyttäisi, että niillä ei ole mitään loogista selitystä. Ensinnäkin vuoden 2009 aikana tapahtuneiden iskujen osalta sanoitte, että tapahtui yksi islamisti-isku ja 237 separatisti-iskua. Mutta sitten tässä kansiossa, jonka saimme, niin pidätettyjä islamisteja on ollut 110 ja separatisti epäiltyjä 413. No ei tämä nyt näytä oikein oikeasuhtaiselta. Haluaisin tietää, mikä tämän takana nyt oikein on. Thank you. Well, Mr. Wainwright. Olkaapa hyvä, Wainwright. Thank you. I think the, uh, the logic lies in... Niin, mielestäni logiikka on siinä tosiasiassa, että islamistijärjestöt ovat olleet hyvin aktiivisia. Yksi eh, isku ehkä onnistui, mutta yrityksiä on ollut sitäkin enemmän. Tämä aktivismi näissä islamistiryhmissä on jatkuvasti läsnä oleva vaara. Kansalliset poliisiviranomaiset, jotka ovat onnistuneet paljastamaan näitä tulevia iskuja, niin se on, on sellainen asia, joka on, on onnistuminen. On onnistuneesti myöskin nostettu syytteitä ja sekin on hyvä asia yhteiskunnalle. Minä en nyt tässä näe mitään logiikan puutetta siinä tavassa, jolla nämä numerot on esitetty. Ja sitten pitäisi vielä miettiä sanoa, että ei meidän pidä mitenkään jaotella terrorismia, mikä on vaarallisempaa ja mikä ei. Kaikki terrorismi, mitä on Euroopassa ja kaikissa muissa maissa, niin se on kaikki vaarallista ja meidän täytyy poliittisesti ja yhteiskunnassa – ottaa se huomioon. Parlamentti ei varmaankaan tätä kiistä, mutta minun tehtäväni täällä on antaa kuvaa terrorismista sellaisena kuin se nyt on, eikä, eikä jaotella vaarallisempaan ja vähemmän vaaralliseen terrorismiin. Miten sitten terrorismi vaikuttaa erityisesti Espanjaan ja Ranskaan? No Europol on ollut vuosikausia aktiivinen ja tukenut, antanut tukeaan. Myöskin tämän asiakirjan julkaisemisella me haluamme tuoda esiin, että näiden kahden maan ulkopuolella olevat maat, niidenkin täytyy olla valppaana. Ja on hyvä, että kansalaiset sen tietävät. Muutama viikko sitten poliisi Ranskassa tuli murhatuksi etan taholta ja teidän täytyy tietää, että Europol toimii hyvin voimakkaasti näissä, näilläkin alueilla. Parlamentin tehtävä on, on viedä sitä tietoa eteenpäin, että me olemme vahvoja tässä terrorismin torjunnassa – ja uskoisin, että tästäkin päivästä on ollut hyötyä ja tämä on ollut hyvin rakentavaa keskustelua. Kiitos. Aivan lyhyt kysymys. Sanoitte tässä, että on paljon enemmän sellaisia iskuja, jotka on estetty, mutta tässä raportissa sanotaan, että nämä liittyvät 294 epäonnistuneeseen tai onnistuneeseen, mutta tässä pitäisi nyt olla näitä paljon enemmän, jotka eivät heijastu tässä raportissa. Okay, I will need to maybe uh, look at that in... Kenties minun täytyy nyt yksityiskohtaisemmin tätä nyt tästä tarkastella vielä. Tiedän, että tämän päivän tiedustelukuva ja viime vuosienkin tiedustelukuva on sellainen, että poliisivoimat kaikkialla Euroopassa ovat päivittäin mukana torjumassa islamistiterroristiryhmien iskujuonia. En halua nyt tätä liioitella, mutta kyllähän näitä yrityksiä on paljon enemmän kuin yksi vuodessa. Kansalliset viranomaiset ovat raportoineet meille vain yhden vahvistetun iskun, jonka tekijä pidätettiin ja saatettiin tuomioistuimen eteen, mutta tämä nyt ei mitenkään ilmennä kokonaisuudessaan Euroopan tämänhetkistä terrorismitilannetta tai näiden jäsenvaltioiden tiedossa olevien iskujen ja valmisteltujen iskujen määrää. Ja Tähän raporttiin jäsenvaltiot halusivat ottaa poliisivoimiensa kokonaistoiminnan enemmän on kuin yksi islamistiterrorismi tapaus per vuosi. Ja tämän tämä raportti kyllä tuo hyvin selvästi esille. Toivottavasti Rova Intveld selvitykseni auttoi hieman. No, niin haluaisin tässä vain hiukan äh, täsmentää. Aika usein tilastot äh, yhdistävät sellaiset iskut, jotka on torjuttu tai sitten ne ovat epäonnistuneet. Tämä äh, liittyy SWIFT-tapaukseen siihen äh, lasketaan yhteen vältetyt iskut ja äh, sitten sellaiset, jotka ovat epäonnistuneet. Ehkä sen tähden nämä numerot eivät täsmää. Kiitoksia, herra Wainwright tästä alustuksesta, kommenteista, vastauksista ja kiitos kollegoille kysymyksistä. Tämä oli erittäin tärkeä keskustelu ja me toivomme teille kaikkea parasta jatkossakin. Uh, our... Ja nyt me siirrymmekin seuraavaan esityslistakohtaan. 19 numeroltaan oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely. Siinä esittelijänä on Veronique Mathieu EPP-ryhmästä. Varmasti kaikki tiedätte, esittelijä e, tekee paljon töitä, jotta e, pääsisi ensimmäiseen käsittelyn sopimukseen tässä tärkeässä kysymyksessä. Neuvoston ja komission kanssa oli 13.4. kokous. Siellä olivat mukana myös varjoesittelijät. Kaikki eivät päässeet kokoukseen, niinpä Rova Mathieu haluaisi esitellä ensimmäiset tulokset tästä kokouksesta ja sitten eh, seuraava neuvottelukierros 5. toukokuuta ensimmäiseksi esittelijä Mathieu ja sen jälkeen eh, neuvoston eh, edustajat, neuvoston puheenjohtaja, valtion edustajat, eh, he eivät ole kyllä paikalla. Eh, komissio on paikalla, joten uskoisin, että me voimme mennä tässä asiassa eteenpäin. Eh, ensimmäiseksi puheenvuoro Rouva Mathieulle. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä direktiiviehdotus, joka liittyy tähän yhdistelmälupaan ja yhteen hakemukseen, niin tässä on tarkoitus, tämä koskee kolmansien maiden kansalaisia, jotka oleskelevat laillisesti meidän maissamme. Tiedätte, että tästä kokouksesta on järjestetty paljon kokouksia. Meillä on ollut varjoesittelijät paikalla, neuvosto ja komissio myöskin, ja meillä on ollut hyvin monia asioita, joista olemme päässeet sopuun. Me toivomme, että tämä teksti hyväksytään ja me teemme kaikkemme, jotta näin kävisi. Ne kohdat, joissa ei ole yksimielisyyttä löytynyt, ovat soveltamisala. Libe ja työllisyysvaliokunta e, e, ovat huolissaan kaikista niistä oikeuksista, joita kolmansien Eh, maiden kansalaisille annetaan. No mitä tähän soveltamisalaan tulee, niin kausityöntekijät ovat kyseessä. Komissio teki ehdotuksensa hyvin nopeasti ja minä haluaisin jonkinlaisen selvityksen tässä mm, eh, täysistunnossa. Direktiiviin kuuluvat myöskin pakolaiset, eh, kuuluvat sellaisen direktiivin piiriin, joka on vähän anteliampi. Nyt tässä on annettu tiettyjä vakuutuksia meille kokousten aikana. Ja voisin sanoa, että kaksi asiaa, jotka liittyvät tähän asiaan. Meillä on iltapäivänä varjoesittelijöiden kanssa kokous näistä asioista. Ja jos me haluamme nyt tätä soveltavisalaa laajentaa, direktiiviä laajentaa liian laajaksi, niin edessä on katastrofi emmekä saa ensimmäisessä käsittelyssä tekstiä hyväksyttyä. Te tiedätte, että direktiiviehdotus tuli jo vuonna 2001, sitten 2005 ja vieläkään ei ole sopua löytynyt. Minun kantani on seuraava. Myöskin kollegani ovat samoilla linjoilla. Me haluamme hyväksyä minimitekstin ja sitten voimme katsoa sitä me voimme siis parantaa sitä, jotta se tulisi hyväksyttyä sen sijaan, että me tässä aluksi nyt liikaa käsittelisimme sovittelu- ja soveltamisalaa ja työllisyysvaliokunta, joka asiasta äänestää tänään kello 11, niin en halua, että tällä tavalla kaadetaan koko neuvotteluprosessi katastrofin. Avoimuus ja tietojen saatavuus on tärkeää, siitä ei neuvotella. Ja sitten täytyy avoimia ja läpinäkyviä kriteerejä käyttää myöskin, kun näitä määräyksiä tulkitaan. Minulla kello 15 varjoesittelijöiden kanssa kokous ja seuraava trilogi on ensi keskiviikkona siitä tietenkin, tietenkin kerron aktiivisesti, mitä tälle ehdotukselle eh, tapahtuu. Ja tosiaankin ensimmäisessä käsittelyssä on tarkoitus saada se läpi. Kiitoksia. Eh, nyt kun odotamme, että eh, neuvoston edustaja tulee Valentin Rueda Simenessä, annan teille puheenvuoron ja sen jälkeen varjoesittelijä. Olkaapa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Sallikaa tässä nyt, eh, että aloitan ilmaisemalla neuvoston puheenjohtajan valtion Espanjan nimillä julkisesti kiitoksemme rouva esittelijä Mathieulle siitä, miten hän tekee töitä kanssamme. Meille tämä on todellinen esimerkki avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä ja asiantuntijuudesta ja tästä ei voida saada aikaiseksi mitään muuta kuin erittäin hyvä teksti. Yksi valiokunnan suurista huolista liittyy nimenomaan tämän direktiivin soveltamisalan rajoittamiseen. Tämän tiedämme neuvostossa. Ja aivan kuten esittelijä sanoi, tässä on kyse oikeuksien puitedirektiivistä ja tämän vuoksi toimi, soveltamisala täytyy pystyä perustelemaan hyvin. Neuvosto haluaa tälle valiokunnalle vakuuttaa, että artiklassa 3.2 tässä direktiivissä on kaikki ne poikkeukset mukana soveltamisalan osalta, joilla vastataan tarpeisiin. Ja olen varma, että komissio pystyy pitkälti vahvistamaan sen, mitä minä tässä teille nyt kerron. Konkreettisesti liittyen kausityöntekijöihin. Uskoakseni minä jo kerroinkin tälle valiokunnalle tärkeimmän syyn siihen, miksi komission alkuperäisessä tekstissä nämä työntekijät eivät olleet mukana. Tämä on tärkeää muistaa. Alkuperäisessä komission tekstissä kausityöntekijät eivät olleet mukana siitä yksinkertaisesta syystä, että nyt on luonnosteksti, joka piakkoin esitetään ja jonka tarkoituksena on säännellä kausityöntekijöihin liittyviä seikkoja. Nämä ovat aiheita, jotka huolestuttavat meitä kaikkia, jopa siinä määrin, että kausityöntekijöille tehdään oma erikoisdirektiivinsä. Tämä on mukana Tukholman ohjelmassa, sen toimintaohjelmassa, jonka komission jäsen, jäsenet Malmström ja Reding esittelivät viime perjantaina sisä- ja oikeusasioiden ministerineuvostoissa. Näin ollen neuvoston mielestä tässä on enemmän kuin tarpeeksi tämän asian osalta jo huomiota annettu tälle ja komissio tulee muutaman kuukauden sisään esittämään tämän luonnoksen käsiteltäväksi. Joka tapauksessa, jos parlamentti haluaa vielä lisätakuita tässä, niin neuvosto on täysin valmis niitä antamaan, koska tämä todella vastaa kaikkien intressejä neuvotella tästä uudesta direktiivistä. Jos tarve vaatii ja jos parlamentti vaatii, niin tässä toimitaan tämän nimenomaisen erityiskategorian eli kausityöntekijöiden osalta myös siltä pohjalta, että työntekijöiden kohdellaan tasavertaisesti. Minulla ei ole paljonkaan enää lisättävää Totean vain tässä, että odottelemme, mitä työllisyysvaliokunnan äänestyksessä tapahtuu. Siellä on tiettyjä tarkistuksia artiklaan 12 ja nämä tarkistukset ovat hyvin tärkeitä. Ja sitten kun tiedämme äänestyksen tuloksen ja molempien valiokuntien kannat, niin voimme mennä sitten syvällisemmin näihin neuvotteluihin näistä avoinna olevista kohdista. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Rola Blinkevichute. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle yhteistyöstä. Meillä oli todellakin kokous esittelijän, esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken. Me keskustelimme kaikista niistä kommenteista, joita me halusimme asiaan tehdä. Nyt haluaisin esittää oman kantani, mitä tulee tähän asiakirjan soveltamisalaan. Me tiedämme, että tätä asiakirjaa ei voida soveltaa koko Eurooppaan ja mikä voisi säädellä kaikkien kausityöntekijöiden asemaan. Ehdotus, siitä on keskusteltu vuosia, semmehän me tiedämme. Ja nyt minä toivon, että tämä tulisi parlamentin käsittelyyn, jos ei nyt keväällä, niin ainakin kesällä. Itsenäisenä työnte- yrittäjinä toimivat kausityöntekijät eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Ja me tiedämme, että kausityöntekijät tekijät voivat olla työssä EU-ssa e ja, ja he voivat maksaa verojakin, mutta jos heitä ei ole minnekään rekisteröity, jos dokumentteja ei ole, niin he voivat jäädä osattomiksi. Hän vaikuttavat talouteemme maksamalla veroja ja sosiaalimaksuja, ja siksi olisikin väärin, jos heihin ei sovellettaisi sääntelytekstejä ja jos heillä, heiltä jätetään, viedään oikeudet, joita muilla on, kuten esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeeseen liittyminen. Siksi pyydänkin teitä ajattelemaan sitä, että jos kausityöntekijät tällä tavalla marginalisoituvat ja jos he eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. Olisi hyvä, jos, jos me saisimme tämän ensimmäisellä kerralla hyväksyttyä. Ja tosiaankin meillä on nyt iltapäivällä tulossa kokous, jossa me yritämme konsensusta löytää. Varoitan kuitenkin kaikkia siitä, että, että tätä ei nyt enää lykättäisi. Meidän täytyy nimittäin saada asiakirja, jossa kausityöntekijöiden asema määritellään. Kiitos. Um, yes, Kiitoksia, Rova Intveld. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti voin puhua, koska tämä aihe on minulle uusi. Edellinen e, varjoesittelijä Rova Hennes Plaskard e, lähtee täältä ja minut nimitettiin hänen paikalleen varjoesittelijäksi ihan muutama päivä sitten, joten en vielä tätä asiakokonaisuutta tunne kovinkaan syvällisesti, mutta yleisesti ottaen voin e, todeta, että tähän mennessä olemme tukeneet esittelijän lähestymistapaa ja näin tulemme toimimaan myös jatkossakin. vaikka nyt Rova rouva ja kuuntelinkin, niin tässä ei mitään perustettomia ää, argumentteja ole, mutta tässä yhteisymmärrys on varmaan saavutettavissa ja tämä on mahdollisuus, joka meidän pitäisi hyödyntää. Ja rouva Mathieu voi vielä kenties sitten myöhemmin palata tähän uudelleen, mutta koko tämä maahanmuutto kysymys on kokonaisuudessaan äärimmäisen hankala. Tämän haluan nyt vain todeta, että me tuemme tätä yleistä lähestymistapaa ja palaan asiaan vielä iltapäivällä. Rova Lambert. My apologies for... Kiitoksia, olen pahoillani, että tulin myöhässä. Tietysti, niin kuin ainakin tässä juoksentelen kahden valiokunnan välillä ja me äänestämme tästä työllisyysvaliokunnassa noin 20-25 minuutin kuluttua. Tiedän, että neuvoston näkymät meille ilmoitettuna ovat sellaiset, että tässä neuvoston mielestä tässä on jännitteitä soveltamisalan ja oikeuksien välillä ja heidän mielestään ei voida saada maksimisovitteluala, eh, soveltamisalaa eikä maksimioikeuksia ja tämä on mielenkiintoinen neuvottelulähestymis parlamentilla on varmasti oma neuvottelustrategiansa. Toivottavasti me emme lähde neuvotteluihin neuvoston kanssa liian minimi lähtökohdista. Tämän kokonaisuuden osalta on tärkeää se, että yritetään saada todellista eurooppalaista lisää arvoa tälle. Tällä hetkellä olen vielä hieman huolestunut, koska mielestäni me olemme vielä jumittuneet siihen, mitä jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään niin oikeuksien osalta kuin senkin osalta, että ne ovat valmiita suhtautumaan joustavasti eri määräksin eri työntekijäryhmien osalta ja kuka pystyy hakemaan työlupaa ja niin edelleen tällaisten kysymysten kohdalta. Esittelijän linja tämän osalta hän on katsonut tätä sellaisena, että joko työnantajat tai yksilöt maan sisällä tai maan ulkopuolella voivat tämän tehdä. Tämä, tällä tulee olemaan merkitystä niin yksityishenkilöille kuin monille työnantajille. Ja PK-yritykset aina tuovat tämän seikan esille. PK-yritysten äh, sanovat, että no kyllähän suuret yritykset pystyvät hoitamaan näitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka tulevat yritykseen. Niillä on henkilöstöosasto, joka pystyy tämän tekemään, mutta PK-yritysten on hyvin vaikea yrityksinä hallinnoida kaikkea tätä paperityötä ja byrokratiaa. Tämän vuoksi tässä täytyy antaa enemmän toimivaltuuksia yksilöille toimia. Mitä enemmän näin toimitaan, niin sitä enemmän se hyödyttää niin yksilöitä itseänsä kuin työnantajiakin. Kiitoksia, Rova Lambert. Komission edustaja, haluaisiko hän käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Chair. <clears throat> Just... Kiitos puheenjohtaja. Muutama eh, sana tästä asiasta. Minä muistutan, mikä filosofia alkuperäisen ehdotuksen takana oli. Me olemme aina sanoneet, että, että ketkä tästä e, on jätetty ulkopuolelle, ovat ne, jotka kuuluvat muiden, e, muiden sääntöjen piirissä, eli pakolaiset tai sitten sellaiset, jotka ovat saamassa virallisen statuksen, eli juuri kausityöntekijät. Neuvoston puheenjohtaja on sanonut, että kaksi dokumenttia komissiolta on olemassa, jossa, joiden, jossa on perusteltu sitä, miksi tämä teksti, kausi eh, työntekijäteksti tulee tänä vuonna eh, käsiteltäväksi. Toinen on, siis Tukholman ohjelma muun muassa on syynä tähän. Kausityöntekijät eh, siis ovat, heille on tulossa oma järjestelmänsä ja sitä varten heitä ei ole tämän direktiivin piiriin otettu. Se on ollut tarkoituksen namme alusta asti ja sen halusin teille tuoda julki. Kiitoksia. Nyt annan takaisin puheenvuoron esittelijälle. Rouva Mathieu, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole tässä vaiheessa mitään erityistä täsmennettävää mutta min, aivan selvästi sanottiin äh, kausityöntekijöistä, sanoin äh, selvästi alustuksessani, että pyytäisin äh, tässä asiassa julkilausumaa täysistunnosta, jotta asia vahvistetaan ja odotan kovasti tämän iltapäivän kokousta varjoesittelijöiden kanssa ja tulevaa trilogia myös. Kiitos. No niin, hyvät kollegat, me olemme päättäneet tämän esityslistakohdan, mutta meillä on hiukan aikaa eh, ennen kello 11, joten tässä vaiheessa täytyy pitää tauko. Meillä on kello 11 yhteiskokous eh, ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Tapaamme YK pää, pakolaisasiain päävaltuutetun Antonio Guterresin. Me Jatkamme siis kokousta kello 11. Siihen asti pidetään taukoa. Yeah. Let's, <clears throat> let's reopen our, uh... No niin, jatkamme kokoustamme. Tämä on yhteiskokous. Eh, ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Ja minulla on mukana puheenjohtajistossa eh, rouva Hautala ja rouva Joli eh, kehitysyhteistyövaliokunnasta, mutta hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Ja Heidi Hautala on tällä hetkellä AFET-valiokunnan äänestyksissä, mutta hän on tulossa kyllä mahdollisimman pian paikalle. Minä haluaisin äh, ilmaista, äh, miten suuri kunnia meillä on vastaanottaa tänne Antonio Gutierrez, YK pakolaisasiain päävaltuutettu. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä äh, toimistanne viime viikolla 22 huhtikuuta, silloin kun teidät valittiin uudestaan yleiskokouksessa uudelle viisivuotiskaudelle. Se osoittaa, että teidän laadukkuutenne on tunnustettu ja varsinkin Euroopan parlamentissa olemme erittäin tyytyväisiä, kun voimme jatkaa rakentavaa vuoropuhelua kanssanne ja teidän kanssanne todellakin. Me olemme kiitoksia. Ehm, UNHCRn panoksesta eh, silloin, kun käsittelemme lainsäädäntövälineitä ajatellen eh, turvapaikkapolitiikkaa. Miten eh, nyt sitten toimimme tämän puolentoista tunnin puitteissa, jotka meillä on käytössämme mielipiteen vaihtoa varten. Minä ehdottaisin, että ensimmäiseksi kuuntelemme päävaltuutetun puheenvuoron ja sen jälkeen annamme puheenvuorot halukkaille. Ja nyt kun Heidi Hautala on tulossa ja hän onkin jo paikalla. So if you agree... No niin, jos sopii, jos sopii, niin äh, annan teille puheenjohtajuusvuoron sen jälkeen, kun äh, herra Guterres on puhunut, äh, ja te voitte toimia sitten keskustelun aikana puheenjohtajana. Oikein hyvä. Ja sitten herra Guterres, päävaltuutettu, antaisin teille puheenvuoron, jotta voitte esitellä sitä, millaisena eh, näette asiat, eh, jotka liittyvät eh, turvapaikkapolitiikkaan. Ja tietenkin kollegamme voivat esittää teille jälkeenpäin tästä asiasta kommentteja. Thank you very, very much, Mrs. Kiitokset teille, hyvä puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo olla täällä Euroopan parlamentissa. Minä en ole koskaan ollut itse Euroopan parlamentin jäsen, mutta olen ollut omassa maassani 25 vuotta parlamentaarikkona ja hyvin vahvasti aina mukana Eurooppa, Euroopan asioissa, joten minulle on ilo tulla tänne ja Tämä todella ilahduttaa minua. Tiedän, että täällä parlamentissa on aina hyvin vahvasti oltu sitoutuneita turvapaikkapolitiikkaan ja ihmisten suojeluun, joten vielä yksi syy olla iloinen täällä vierailustani. Jos tarkastellaan maailman eh, ja Euroopan unionin turvapaikkasuuntauksista ja UNHCRn roolista No, puhun kaikista näistä asioista. Pakolaisten ja muiden pakolla siirtymään joutuneiden ihmisten määrä on ollut varsin vakaa viimeisten parin kolmen vuoden aikana. Meillä on noin 60 miljoonaa pakolaista mukaan lukien palestiinalaiset, 23 miljoonaa sisäisesti maassa konfliktin vuoksi siirtymään joutunutta. Ja suuntaukset Euroopassakin ovat olleet hyvin vakaita viime vuosien aikana, noin 250 000 ihmistä. Yhtäältä tämä osoittaa sitä, että konfliktit ovat yhä voimissa ja toisaalta sitä, että on vaikea löytää ratkaisuja. Me olemme ponnistelleet lähimenneisyydessä paljon, jotta voitaisiin uudelleen asutusmahdollisuuksia parantaa. Viimeisten parin kolmen vuoden aikana yli kaksinkertaistuu pakolaisten tulo länsimaihin. Ja Tansania aivan äskettäin hyväksyi esimerkiksi kansalaisuuden antamiseen 60 000 burundilaiselle pakolaiselle. Eli he eivät enää ole pakolaisia, vaan Tansanian kansalaisia. Tämä on erittäin suuri saavutus. Mutta kun ajatellaan tätä parasta ratkaisua, eli ihmisten vapaaehtoista paluuta lähtömaahansa, jossa konflikti on ratkaistu, niin valitettavasti viime vuosina on merkittävää vähennystä tapahtunut. Alle puolet niistä määristä, joita palasi vuonna 2008. Yleensä ihmisiä on palannut vuosittain noin miljoona takaisin lähtömaahansa, viime vuonna vain noin 400 000, koska sanoin, äh, Sanoinhan tässä, että konfliktit ovat jatkuneet voimissaan ja toiseksikin tämä johtuu myös siitä, siitä, että maat, jotka ovat juuri päässeet konfliktista, ovat jälleen sortuneet uusiin ongelmiin. Ajatellaan nyt vaikka Afganistania tai Sudania. Siellä paluu on täysin jumissa, koska siellä on paljon turvallisuusongelmia. Ja jos nyt tarkastellaan sitten operaatioita, joissa me olemme mukana, niin on mahdollista nähdä kaksi erilaista tilanneryhmää. Yksi niistä on tällainen kriisikaari, josta kaksi kolmassa osaa pakolaista maailmassa tulee Etelä-Aasiasta aina tuonne Afrikan sarveen, Pakistan, Afganistan, Irak, Lähi-Itäkin, jos emme nyt suoraan ota huomioon palestinalais... Öö, öö, pakolaisongelmaa UNRWA hoitaa näiden, tukea näille ryhmille, mutta sitten ajatellaan Sudania, Somalia, ja niin edelleen. Kaksi kolmasosaa maailman pakolaista tulee näistä, maailma, näistä maista. Ja nämä tilanteet yhä enemmän liittyvät toisiinsa. Ne kaikki liittyvät globaalin turvallisuuden kysymyksiin. Tietysti valta, valtaisa humanitaarinen ulottuvuus on, mutta ne ennen kaikkea liittyvät maailmanlaajuiseen turvallisuuteen. Monet pitäisivät tässä globaalia uhkaa yhte, yhteydessä näihin kaikkiin tapauksiin. Ja tietyssä määrin nämä maat nämä pakolaiset ovat mukana tässä monimutkaisessa suhteessa länsimaihin ja sivilisaatioiden yhteistörmäyksen ja kansainvälisen yhteisön mukanaolo konfliktien ratkaisussa on aivan äärimmäisen tärkeää. Sitten on tämä toinen maan, maaryhmä. Ajatellaan nyt vaikka suurta järvialuetta ja Kongon demokraattinen tasa, tasavalta. Nämä ovat, tässä on yksi suuri ero. Ne ovat erillisiä alueita. Ne ovat inhimillisesti katsottuna dramaattisia tilanteita, mutta ne eivät liity niinkään maailman turvallisuuteen, eivätkä nämä tapaukset vahvasti liity myöskään toisiinsa, ja juuri tämän vuoksi ne usein unohdetaan. Ja yhä hankalampaa on saada kansainvälistä yhteisöä niin konfliktien poliittiseen ratkaisuun kuin ihmisten humanitaarisen hädän lieventämiseen näissä maissa esimerkiksi Keski-Afrikassa, Keski-Afrikan tasavallassa, jota suurin osa ihmisistä ei tiedä edes olevan olemassakaan. Joten äh, mitä tulee tähän äh, pakolla siirtymään joutuneiden ja pakolaisten määrään, niin määrä on vakaa, mutta tässä täytyy ottaa huomioon, että tämä tapahtuu konfliktien ratkaisemattomassa kontekstissa tai siinä kontekstissa, että konfliktit on ratkaisu, mutta sitten äh, tilanne luisuu jälleen hyvin dramaattiseen suuntaan ja epävakauteen ongelmiin. Ja näin tilanne ei olekaan sitten ratkaistu. Tässä yhteydessä sitten Euroopan turvapaikkajärjestelmä on äärimmäisen tähdellinen kahdesta syystä. Ensinnäkin sen vuoksi, että Eurooppa on aina ollut pakolaisille turvapaikka ja turvapaikan antaminen on ollut äärimmäisen tärkeä globaalissa kontekstissa. Mutta Eurooppa on myös esimerkki. Äskettäin keskustelin Kaakkois-Aasian maan pääsihteerin kanssa tilanteessa, tilanteesta, jossa naapurimaasta tuli pakolaisia ja pakolaispakolla palautettiin takaisin. Ja pääministeri kysyi minulta, että no miksi te minua syyttelette, eurooppalaiset tekevät aivan samaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan osoittaa, miten tärkeä Euroopan rooli on esimerkkinä. Maailma katsoo Eurooppaan turvapaikkapolitiikan toteuttamisessa ja mitä Euroopassa tapahtuukin, sillä tulee olemaan vahvaa vaikutusta koko muuhun maailmaan. Tässä mielessä meidän tärkein huolemme ja vahvin ö, yhteistyöaspektimme Euroopan instituutioiden eritoten komission kanssa ö, tänään ja eilen. Meillä on komission jäsenten kanssa tapaamisia. Meillä on hyvin vahvaa ö, yhteistyötä komission kanssa näiden asioiden osalta. Ja meidän tärkein huolenaiheemme on se, että sellaisella alueella, jossa ihmiset liikkuvat vapaasti alueelta toiselle maasta toiseen, minä voin kansalaisena matkustaa Portugalista Berliiniin ilman näitä kertaakaan passiani tai joudu vaihtamaan rahaa. Mutta Tällä alueella meillä on edelleen maiden välillä suuria eroja turvapaikkajärjestelmässä, eritoten kun ajatellaan pakas, äh, pakolaista turvapaikanhakijaa, joka tulee esimerkiksi Somaliasta tai Sudanista ja tulee eurooppalaiseen maahan. Ja 98 prosentin todennäköisyydellä hänet ensimmäisessä maassa kenties sitten hylätyn, mutta naapurimaassa 60 tai 70 prosenttisella mahdollisuudella hän saa äh, turvapaikkahakemuksensa läpi tai jotain muita vastaavia lukuja, joten kuten voitte kuvitella tällaisessa yhtenäisellä alueella on todellista turvapaikkajärjestelmän mosaikkia, pirstoutuneisuutta. Tämä on valtaisa ongelma ihmisten suojelun kannalta ja myös valtaisa ongelma unionille, koska tässä tapahtuu paljon tällaista sekundääristä pakolaisten liikehdintää ja on erittäin hankalaa tässä kontekstissa sitten vastata pakolaisvirtojen liikkeeseen. Me olemme todella toiveikkaita ja me olemme hyvin me arvostamme kovasti näitä viittä komission ehdottamaa direktiiviasetusehdotusta esimerkiksi Eurodakista ja turvapaikkamenettelyistä. Me uskomme, että nämä tarkistukset direktiiveihin ovat merkittäviä askelia eteenpäin, kun halutaan rakentaa todellista eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa. Olemme hyvin huolissamme siitä, että on ollut hyvin vaikea saada näitä esityksiä eteenpäin ja monet jäsenvaltiot ovat olleet varsin vastarannan kiiskejä tässä näiden ehdotusten eteenpäin viemisessä kuten sanoin, täällä on tietty yksityiskohtia, joista kenties ollaan eri mieltä, mutta me voimme kyllä huomata, että nämä ovat merkittäviä askeleja eteenpäin, kun halutaan rakentaa todella johdonmukaista, hyvää eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Meillä on myös yhä lisääntyvää yhteistyötä Frontexin kanssa, ja on erittäin tärkeää, että keskusteluissamme Euroopan toimielinten ja eh, eritoten Euroopan parlamentin kanssa meidän lähtökohtanamme täytyy olla aina sama asia. Jäsenvaltioilla on oikeus ja velvoite vastuullisella tavalla hallinnoida rajojansa. Niillä on oikeus määritellä oma maahanmuuttopolitiikkansa. Me voisimme jossain toisessa tapauksessa mennä syvällisempään keskusteluun eurooppalaisesta maahanmuutosta, mutta tämä nyt ei kuulu mandaattiin kun tunnustetaan nämä oikeudet, niin on myös äärimmäisen tärkeää, että kun rajoja hallinnoidaan ja maahanmuuttopolitiikkaa hallinnoidaan, jäsenvaltiot edelleen antavat suojaa ja turvaa niille, jotka kansainvälisten lakien mukaan tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Ja rajavalvontajärjestelmien täytyy olla tehokkaita, mutta niiden täytyy ottaa huomioon myös turvaamisen tarve. Ja tämä on vieläkin tärkeää tärkeämpää, kun ajatellaan tämän päivän maailman ihmisvirtojen liikkumista ja me voimme nähdä, millä tavalla myös rikolliset tässä liikkuvat. Ja valitettavasti, jos on hyvässä, hyvällä tahdolla tuleva pakolainen, joka on lähtenyt konfliktin tieltä ulos, niin hänellä ei ole mitään mahdollisuutta päästä Eurooppaan muuta kuin tällaisen salakuljetusringin kautta. Salakuljetus on rikos. Se on jotain sellaista, mitä, minkä me voimme vain tuomita. Mutta ihmissalakuljetus on todellakin kaikista kamalinta. Se on minun mielestäni tämän päivän hirvittävin rikos. Naisia ja lapsia salakuljetaan todellisuuteen, todellisen orjuuteen, eritoten seksiorjuuteen. Ja kansainvälisen yhteisön kapasiteetin puute näiden ketjujen hajottamiseen verrattuna esimerkiksi huumeiden salakuljetukseen ja muuhun kansainväliseen rikollisuuteen, niin tämä on kyllä todella meidän valtaisa huolenaihe. Ja tässä on edelleen sama huolen, huoli. Me, meidän täytyy olla tehokkaita rikollisten ö, torjumisessa, mutta meidän täytyy myös pystyä heidän uhriensa auttamaan auttamaan. Ja tämän tasapainon täytyy olla Euroopan unionin politiikan keskiössä turvapaikan hakijoiden suojelussa tämän päivän maailmassamme. Joten tärkein huolenaiheemme ja tärkein intressimme tässä nyt, kuten totesin, on se, että voimme rakentaa todella eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Ja olemme olleet huolissamme siitä, että joskus öö, suuren yleisön silmissä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka politiikka menevät sekaisin. Ja koska terrorismikeskustelu tulee myös, niin on noussut tällainen joskus suorastaan muukalaisviha mielinen näkymä tässä. Ja tämä myös edustaa sen merkitystä, miten tärkeää on saada Eurooppaan tehokkaat turvapaikkajärjestelmät. Ja tämä on kyllä meidän kannaltamme erittäin suuri huolenaihe. Sitten muutama sananen UNHCRstä. Me olemme yrittäneet hyvin kovasti hyvin haasteellisessa globaalissa tilanteessa, kuten tuossa jo kuvailinkin. Olemme yrittäneet toimia paremmin ja tehdä enemmän. Me pelkäämme vain, että olemme kaukana siitä, että pystyisimme toteuttamaan kaiken sen, mitä meidän pitäisi tehdä niiden yhteisöjen hyväksi, joita, joiden hyväksi me toimimme. Meillä on menossa sisäinen hyvä uudistus ja Euroopan unioni on yksi suurimmista tukijoistamme. Se edustaa noin 40 prosenttia rahoituksestamme. Komissio on toinen, toiseksi suurin avunantajamme yksittäisistä avunantajista ja tämä on erittäin tärkeää ja Parlamentissahan teillä on suora vastuu Euroopan unionin talousarvion tota- toteuttamisesta ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että toimitaan tilivelvollisesti. Yksi suurimmista tavoitteistamme on ollut varmistaa se, että se tuki, jota me saamme, yhä enemmän suunnataan niille ihmisille, joita haluamme auttaa ja yhä vähemmän pelkän järjestön hallintoon. Me olemme pystyneet nyt, emme sen vuoksi, että olemme vähentäneet pakolaistoimintaa, vaan olemme pystyneet YK laajemman järjestelmän ja humanitaarisen yhteisön sisällä olemme pystyneet yli 50 prosentilla maailmanlaajuisesti kasvattamaan toimiamme. Olemme siirtyneet 1,1-1,8 miljardin dollariin neljässä vuodessa ilman, että henkilöstöä palkattiin yhtään enemmän ja päämajassa 30 prosentilla vähennettiin henkilöstöä. 14 prosenttia hallintokulut olivat vuonna 2008 ja viime vuonna nämä hallintokulut olivat vain 9,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi määrä resursseistamme suunnataan toimintaan ja tätähän me haluamme todellakin jatkaa niillä kahdella alueella, joihin vahvasti tällä hetkellä investoimme, eli hätätilanne, vastaaminen hätätilanteisiin ja parempi toiminen, toimiminen hätätilanteessa ja toisaalta sitten ihmisten suojaaminen ja turvaaminen. Eritoten kun ajatellaan ihmisten vahvaa liikkumista, jossa pakolaisten liikkuminen on merkittävää ja toiseksikin sitten sitä, että meillä on paljon kaupunkialueilla olevia pakolaisia. Tämä edustaa valtaisaa haastetta, koska ajatellaan nyt vaikka Nairobin tai Johannesburgin tai Kairon slummeissa on hyvin vaikeaa antaa asianmukaista tukea ja suojaa ihmisille kuin pakolaisleireillä, mutta pakolaisleirit tietysti ovat aivan kauheita näkymiä hyvin monista eri syistä. Ja meidän täytyy myös pystyä vastaamaan suojelukapasiteettikuiluihimme, puutteisiimme sisäisesti siirtymään joutuneiden ihmisten turvaamisessa. Ja tämähän on hyvin merkittävä suuntaus tällä hetkellä, koska jos on pakolainen vieraassa maassa, niin silloin on maan lainsäädännön suojan alla ja kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta turva annetaan, mutta jos on oman maan rajojen sisällä ja joskus on, silloin on hallituksen valvonnan alla ja joskus hallitus on osa pikemminkin ongelmaa kuin ratkaisua. Sitten muutama sananen tulevaisuudesta. Tässä on nähtävissä kolme tärkeää suuntausta, jotka ovat merkittäviä nykyolosuhteissa. Ensinnäkin humanitaarisen alueen kutistuminen. Yhä vaikeampaa joillakin maailman alueilla on antaa suojaa ja tukea, koska siellä on paljon turvattomuutta. Viime vuonna kuuden kuukauden aikana kolme kollegaa kuoli. Ajatelkaa nyt, mikä vaikutus tällä on meidän järjestöllemme, jos kolme järjestön työntekijää yhdessä maassa kuolee puolen vuoden sisällä. Sama pätee tietysti moniin muihin maihin. Turvattomuus on siis yksi tekijä. Toiseksikin hallituksen toimet, olemme nähneet tätä Darfurissa, monissa muissakin maailman kolkissa. Hallitukset rajoittavat humanitaarista avunantoa tarpeessa oleville ihmisille. Ja sitten kolmanneksikin, no joskus on vaikea tehdä eroa kansainvälisen yhteisön sotilaallisen ja toisaalta sitten humanitaarisen välintulojen ja toiminnan välillä. Ajatellaan nyt vaikka rauhanturvaa. Joskus on vaikea turvata rauhaa maassa, jossa ei ole mitään rauhaa turvattavana. Ajatelkaapa nyt vaikka YK monujoukkoja, miten vaikea niillä oli. Niillä oli mandaattina tukea kansalaisia, mutta toisaalta tukea myös Kongon armeijaa, kun se taisteli kapinallisia vastaan, mutta sitten Kongon hallitushan oli yksi pahimmista ihmisoikeusrikkojista, joten tässä oli hyvin vaikea toimia. Ja kylän väestön keskuudessa on vaikea sitten ymmärtää, että mikä osa YK joukoista sitten suojelee kansaa ja mikä hoitaa tätä rauhanturvaamista, joten kansainvälisen yhteisön eri roolien sekoittuminen myös kutistaa humanitaarista toiminta-alaa, puhumattakaan siitä, miten humanitaarisen avun työntekijät usein joutuvat myös väkivallan kohteiksi ja tämä vaikuttaa vahvasti humanitaariseen toimintaan kansainvälisesti, koska siinä hyökätään sen perusperiaatteita vastaan se, että ihmisoikeusagenda tässä globaalisesti myös on menettänyt pelikenttää verrattuna moniin muihin alueihin. Kymmenen vuotta sitten minä olin omassa maassani mukana vahvasti Itä-Timorin kriisiratkaisussa. Ja tänä päivänä kansainvälisen yhteisön läsnäolo, joka oli mahdollista Itä-Timorin ongelman ratkaisemiseksi, niin tänä päivänä se ei enää olisi mahdollista tällainen, yhte- tällainen kansainvälisen yhteisön toimiminen. Monilla aloilla monissa maissa yhä ihmisoikeusagenda todella menettää tilaa verrattuna valtioiden suvereenisuuteen ja sen kunnioittamiseen. Ja sitten vielä lopuksikin vielä toisin esille hätäavun ja kehityksen välisen sillan rakentamista. Tämä on sellainen ala, jossa en usko, että me olisimme nyt kovinkaan paljon edistyneet. Ja tämä johtuu siitä, että itse maissa puuttuu hallinnollista tukea, mutta toisaalta myös äh, kansainvälinen yhteisö näiden asioiden osalta ei toimi kovin hyvin. Sitten vielä viimeinen kommenttini tulevaisuudesta. Tässä nyt on aivan uudenlaisia ulottuvuuksia. Yhä useammat ihmiset maailmassa lähtevät liikkeelle eivät sen takia, että he ovat taloudellisia maahanmuuttajia, etsivät parempaa elämää, vaan koska on monia erilaisia asioita, jotka pakottavat heidät lähtemään. Jos ajatellaan tämän päivän megasuuntauksia, väestönkasvu 9,5 miljardia vuoteen 50 mennessä, urbanisoituminen, ilmastonmuutos, kaikki sen vaikutukset ja kiihdyttävä vaikutus, joka sillä on esimerkiksi epävakauteen. Ajatellaan sitten elintarviketurvallisuutta. Veden puutetta, ihmisten liikkumista. Jos tarkastellaan näitä megasuuntauksia, ne ovat yhä vain enemmän liitoksissa toisiinsa. Maailma kutistuu. Ensimmäistä kertaa voidaan sanoa, että meillä on fyysiset rajoitteet kehittymiselle. Ja nämä asiat eivät ole pelkästään yhä enemmän toisiinsa liitoksissa, vaan ne liittyvät vahvasti myös globaaliin vakauteen ja rauhaan ja ne pakottavat ihmisiä siirtymään paikasta toiseen. Ja kansainvälisellä yhteisöllä ei ole selvää strategiaa, miten kaikkiin näihin vastataan yhteensä. Meillä on huippukokouksia väestökysymyksistä tai ilmastonmuutoksesta, juomavedestä ja niin edelleen. Miljoonia hienoja ajatuksia, mutta ei ole globaalia lähestymistapaa siihen, sen asian suhteen, että kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa vahvasti. Ja minun mielestäni nämä ovat nyt yhä enemmän avaintekijä siinä, että ihmiset joutuvat muuttamaan paikasta toiseen. Jos tänä päivänä luotaisiin yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, niin se, oli, julistus, niin se olisi paljon huonompi kuin 50 vuotta sitten. Mutta kansainvälisessä yhteisössä täytyy nyt todella vahvasti keskustella siitä, millä tavalla vastata näihin ö, muutto-ongelmiin tulevaisuudessa, miten vastata niin, niiden vaikutuksiin, mutta eritoten ihmisoikeuskysymyksiin ja ihmisten suojeluun. Me emme halua vahvasti tätä muuttaa, mutta me haluamme, että tästä keskustellaan. Ensi vuonna vietetään kuudetta kymmenettä ihmisoikeuksien yleisjulistuksen vuosipäivä ja me aiomme kyllä hyödyntää tätä mahdollisuutta niin, että voisimme saada aikaiseksi laajan, syvällisen Euro- äh, kansainvälisen keskustelun ja rohkaisemme, että Euroopan parlamentti olisi katalysaattorina tässä keskustelussa. Toivottavasti Euroopan unioni voi olla avainroolissa, kun muotoillaan uudella, uudella tavalla kansainvälisen yhteisön näkemystä ja etsitään vastauksia näihin megasuuntauksiin, jotka tekevät maailmasta yhä monimutkaisemman. Kiitoksia tästä, päävaltuutettu Guterres. Erittäin mielenkiintoinen, äh, tärkeä äh, tämä asia myös surullinen, mutta meidän pitäisi tehdä näiden äh, trendien parissa töitä. Ja nyt pyytäisin Heidi Hautala ottamaan puheenjohtajuuden Meillä on useita puhu, puheenvuoropyyntöjä, joten olkaapa hyvä. Kiitos kovasti. Ihmisoikeuksien alivaliokunnan puolesta haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi parlamenttiin. Haluaisin kiittää myös Libe-valiokuntaa siitä, että se järjesti tämän yhteiskokouksen, jossa on mukana myös kehitysyhteistyövaliokunta. Ja huomaatte varmasti, että yritämme kohdata näitä fyysisiä rajoja, joita meillä on. Ne mainitsitte tuossa mm, puheessanne voin taata teille sen, että ihmisoikeuksien alivaliokunnassa teemme mm, erittäin mielenkiintoista työtä ajatellen sisäisiä ulkoisia ulottuvuuksia maahanmuuttokysymyksissä ja turvapaikkakysymyksissä erinomaista yhteistyötä ja varmasti teemme myös ihmiskaupassa kaupan torjunnassa yhteistyötä mutta minä en aio pitkittää tätä kokousta lisäämällä omia näkemyksiäni siihen, mitä jo sanoitte, mutta haluaisin, että paikalla olevat jäsenet puhuvat. Ensimmäiseksi rouva Alfano, olkaa hyvä. Pitääköhän meidän rajoittaa puheaikaa nyt täällä? Sanotaan, että kaksi minuuttia on suositus puheajaksi. Grazie. Eh, anch'io porgo il benvenuto all'alto commissario. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa herra Gutierrezin tervetulleeksi tänne. Olen hyvin iloinen, että hän on päässyt paikalle. Hän on hyvin, antaa minulle sellaisen varmuuden tunteen. Hän vakuuttaa minut eh, asioista ja minulla on tiettyjä kysymyksiä. Eh, syyskuun, syyskuusta lähtien me olemme täällä parlamentissa eh, olleet kiinnostuneita eh, näistä ihmisistä, jotka ovat, eh, lähetetään omaan maahansa. Esimerkiksi Italiassa tässä aivan elokuun lopussa tällä tavalla kävi, eikä koskaan identifioitu, ketä nämä turvapaikanhakijat olivat ja minkälaista suojelua he hakivat. Sirakusan syyttäjän virasto eh, sitten eh, nosti eh, syytteen ja tällä syytettiin syytettiin viranomaisia siitä, että ne olivat käyttäneet väkivaltaa lähettäessään ihmiset e, takaisin e, Libyan suuntaan. Tässä oli Italian ja Libyan välinen e, sopimus kyseessä, vaikka Libya ei sinänsä Geneven sopimuksessa ole mukana. Olisi hyvä, jos eh, tällaisen puitesopimuksen päästäisiin epävirallisten kokousten myötä. No sitten Afganistan samanlainen tilanne. Ja täällä on tiettyjä kriittisiä seikkoja, joiden perusteella sopimukset voidaan solmia. Mitä me voimme näistä sopimuksista sanoa? Eihän neuvostokaan sanonut mitään silloin, kun Libya oli tapetilla. Ja viime kuukausien aikana teidän edustajanne Italiassa on tehnyt erittäin hyviä, hyvää työtä. Minä ihailen häntä että se mikä silloin tapahtui, niin samanlaistahan tapahtuu vielä Libyan vankiloissa, joihin nämä onnettomat ihmiset sitten on lähetetty. Siellä vainotaan ihmisiä uskonnon takia ja tällaiset eh, diktatuurivaltiot tekevät tällaista. Mutta edustajani sanoi, että ei ole mitään oikeuksia ottaa yhteyttä YK näistä asioista. Eikö tämä ole aika vakavaa Euroopan unionille, joka yrittää näitä sopimuksia saada syntymään tällaisten maiden kanssa? Nämä maat eivät ole kansainvälisissä sopimuksissa, eivätkä ne millään tavalla, tavalla itse tee omaa osuuttaan eikä perusoikeuksia millään lailla kunnioiteta. Miten nämä puitesopimukset, joita E, ollaan solmimassa, niin me emme tiedä ollenkaan, tuleeko sellaisia olemaan tulevaisuudessa. Mitä mieltä niistä olette? Thank you, Mrs. Alfano. Kiitoksia, Rova Alfano. Ja seuraavaksi herra Kuljo. Me otamme kolme kysymystä ja sen jälkeen päävaltuutettu saa antaa vastauksensa. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää YK on pakolaisasian päävaltuutetun läsnäoloa ja haluaisin. Ja vaikka olinkin pääministeri Antonio Guterresin vastaisessa oppositiossa Portugalissa, niin minä tunnustan sen valtaisan sitoumuksen, jolla te olette tehneet työtänne YKssa. Ja haluaisin todeta, että te olette erittäin tärkeä portugalilainen YK suuressa organisaatiossa. Te puhuitte tavoitteista tulevaisuutta silmällä pitäen ja hyvin rehellisellä tavalla myös kriittisesti myös EUn vastuusta ja mahdollisuuksista Euroopan unionissa on joitakin heikkouksia. Te tiedätte, että Euroopan parlamentti on yhtä mieltä teidän kanssanne näistä huolenaiheista turvapaikkakysymysten osalta. Aivan kuten herra Guterres täällä sanoi, komissiokin on vastannut näihin huolenaiheisiin, mutta että jäsenvaltiot tässä nyt ovat olleet vastarannan kiiskiä. Meillä Libe-valiokunnassa on äänestys jossa Rui Tavaresin portugalilaisen esittelijän mandaatti vahvistetaan. Hän käsittelee turvapaikkakysymyksiä. Ja meillä oli myös Euroopan parlamentin valtuuskunta Washingtonissa. Ja tämä äänestys oli äärimmäisen tärkeä, koska yhdessä, kun käymme keskustelua neuvoston kanssa, niin me taistelemme monia jäsenvaltioiden hallituksia vastaan tässä ei ole ollut mitenkään helppoa vakuuttaa neuvostoa ja kansallisia valtuuskuntia. Ja haluaisin todeta teille, herra päävaltuutettu, että teidän tukenne on äärimmäisen tärkeä, ei vain sen vuoksi, että annatte moraalista tukea ja pyydätte meiltä vastuuta tehduis, työssämme, mutta vaan myöskin muistutatte siitä, että Eurooppa on tehnyt aivan liian vähän. Tehän sanoitte, että Eurooppa vastaa 40 prosentista rahoituksesta, mutta me emme useinkaan pysty ilmaisemaan maailmalle sitä vastuuta, jota me kannamme. Euroopan tasolla olemme tehneet hyvin vähän verrattuna siihen vastuuseen, joka meillä on. Ja nyt kun te olette täällä Euroopan parlamentissa. Kenties te voisitte vielä konkreettisemmin tässä puhua Euroopan parlamentin jäsenille näistä asioista. Tämän ottaisimme hyvin kiitollisena vastaan. Kiitoksia ja seuraavaksi Nera Diatemera, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Carlosia. Halusin onnitella herra Gutierrezia hänen sitoumuksestaan pakolaismaailmassa tulee aivan selväksi tässä valiokunnassa, miten erilaisia aiheita tässä liikkuu. Me tiedämme, että ihminen saattaa olla toissijaisen suojelun kohde, kansainvälisen suojelun kohde ja onnellisesti, mutta hitaasti menee tämä turvapaikkakysymys eteenpäin. Meillä pitäisi olla tästä asiasta, mutta hyvin no, hitaasti mennään eteenpäin. Ja erittäin hyvä, että olette paikalle, koska ei voida saada aikaan Euroopan unionissa turvapaikkapolitiikkaa, jolle ei oteta huomioon sitä, miten YK menee asiassa eteenpäin. Te itse puhuitte yhteistyöstä Frontexin kanssa. Me Varsoviassa keskustelimme asiasta ja e, siellä sanottiin aivan samoin, mutta haluaisin e, hiukan tarkemmin tietää siitä, miten, KNUR tekee yhteis- e, miten YK tekee yhteistyötä Frontexin kanssa ja varsinkin UNHCR. Ja miten toimivat sitten nämä nämä maahanmuuttajakeskukset tai pakolaiskeskukset. Jotkut ovat UNHCRn alaisia, jotkut eivät. Haluaisin tietää myös, ajatellen Frontexia, miten pitkälle siirretään jäsenvaltioissa ja viranomaisissa sitä, että täällä on näitä säilöönottokeskuksia paikallisia sellaisia. Kiitoksia kovasti de Meeralle näistä kysymyksistä. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron äh, päävaltuutetulle ja lisätä tähän vielä sen, että uusi tutkimushanke ajatellen turvapaikan hakumenettelyjä ja välineitä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkimus. Ja se Meera mainitsi tämän samoin muut, mutta voisitteko antaa nyt kollegoille vastauksia kysymyksiin? Olen pahoillani, että en, vastaa Itali- en puhu italiaa, yritän vastata englanniksi nyt arvon Euroopan parlamentin jäsenelle Rova Alfanolle. Teidän pointtinne on aivan avainaspekti, kun ajatellaan ihmisten suojamista Euroopassa. On aivan selvää, että meillä ei ole mitään virallista tietoa mistään sopimuksesta, jota neuvotellaan. Mutta miten nyt sanoisin, me olemme hyvin selvästi tehneet kantamme selvin, selviksi näistä seikoista. Siinä mielessä, että on ehdottoman tähdellistä, että mikä tahansa sopimus kolmannen osan kolmannen osapuolen kanssa täytyy olla sellainen, että sen täytyy olla täysin kansainvälisen lainsäädännön mukainen. Tietysti se, minkä toitte tuossa esille, on erittäin tärkeää, koska tämän päivän tilanteessa, eritoten ajatellen, ajatellen Libyaa, ei ole mitään takuita suojan antamisesta turvapaikanhakijoille. Haluan tehdä tämän erittäin selväksi. Joskus pelkästään se seikka, että UNHCR on läsnä Libyassa, annetaan syyksi sille, että ei ole mitään ongelmia palauttaa pakolaisia Libyaan. Me yritämme ö, lisätä läsnäoloamme Libyassa, mutta meidän läsnäoloamme ei virallisesti tunnusteta. Libya ei ole allekirjoittajamaiden joukossa ja meidän läsnäolomme jossakin vastaanottokeskuksessa. Joskus olemme, joskus emme voi olla siellä paikalla. Ja meidän, me emme pysty estämään mitään tapahtumia. Joskus kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä meidän kanssamme, esimerkiksi Eritreassa, mutta joskus sitten taas emme pysty tällaisia palautuksiakaan esimerkiksi estämään. On aivan väärin sanoa, että UNHCRn läsnäolo johtaisi siihen, että on täysin turvallista palauttaa pakolaisia Libyan. Libyan. On ehdottoman tärkeää selventää tämä asia. Mikä tahansa sopimus, jonka Euroopan unioni ja Libya tekevät, ja tiedämme miten vaikeita nämä neuvottelut varmasti ovat, on äärimmäisen tärkeää, e- että suojeluhuolet otetaan todella huomioon tässä ja hyvä ystäväni Carlos Coelho. Mehän olemme eri puolueista, mutta kiitän teitä kuitenkin näistä ystävällisistä sanoistanne ja haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne myöskin. Ja haluaisin kiittää myös herra Dias de Meraa hänen puheenvuorostansa. Uskon, että nämä kaksi puheenvuoroa liittyvät seikkaan, jotka ovat, joka on äärimmäisen tähdellinen. Minun mielestäni ei voida löytää kansallista ratkaisua turvapaikkakysymyksiin. Euroopan unionin puitteissa ei ole mahdollista löytää kansallisia ratkaisuja turvapaikkaongelmiin. Mutta jäsenvaltiot edelleen pitävät hyvin vahvasti kiinni kansallisesta suvereenisuudesta tällä alalla. Joten tässä on ristiriitaa. Yhtäältä jäsenvaltioilla, jäsenvaltiot tuppavat pitämään kiinni kansallisista turvapaikkajärjestelmistänsä merkittävinä ja valtion suverenisuuden ilmaisun muotoina, mutta toisaalta on aivan selvää, että tämä on sellainen ongelmatyyppi, jolle ei voida löytää ratkaisua kansallisesti. Se voidaan ratkaista vain eurooppalaisella tasolla. Muuten Tässähän on niin, että ihmiset liikkuvat paikasta toiseen riippuen siitä, minkälaisia erilaisia jäsen, jäsenvaltioissa olevia turvapaikkajärjestelmiä on olemassa. Ja tämä valtaisasti helpottaa ihmissalakuljettajien työtä, jotka luonnollisestikin oikein hyvin tuntevat nämä järjestelmät. Ja voivat tässä hyödyntää saada hyötyä niin todellisista turvapaikanhakijoista kuin niistäkin, jotka tätä kautta sitten tulevat esimerkiksi Eurooppaan etsiessään taloudellista maahanmuuttomahdollisuutta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia nyt. Jäsenvaltioiden asema tässä on tähdellinen hyvät parlamentin jäsenet, te olettekin tässä myös, teillä on mahdollisuus myös vaikuttaa jäsenvaltioiden politiikkaan. Tämä on sellainen ala, jossa on ehdottoman välttämätöntä löytää eurooppalainen konsensus ja käytänteiden yhdenmukaisuus. Teidän puheenvuoronne oli erittäin hyvä, herra Carlos Coelho. Ja Frontexista toteaisin vielä, että Meillä on hyvin tärkeää käytännön yhteistyötä kaikessa siinä, mikä liittyy ö, esimerkiksi koulutukseen, mutta me emme voi olla mukana Frontexin kenttäoperaatioissa. Meillä ei ole mahdollisuutta olla mukana näissä erityisoperaatioissa Frontexin kentällä, ja tämä on luonnollisesti sellainen alue, joka meitä kiinnostaa hyvin suuresti ja meidän mahdollisuutemme toimia on myös hyvin erilainen eri puolilla Euroopan unionia eri vastaanottokeskuksissa, mutta mielestäni tässä yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on parantunut huomattavasti ja tässä on kasvava suuntaus siihen, että me voimme olla enemmän läsnä ja me hyvin olemme kiinnostuneita kaikesta siitä, mitä voidaan tehdä. Olemme aina sitä mieltä, että turvapaikan hakijoille pidätyksen täytyy olla poikkeus, ei sääntö, mutta silloin kun on pidätyksiä, niin silloin täytyy täysin kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tämä täytyy taata. Ja se, että on pidätyskeskuksessa, sen ei pidä hankaloittaa turvapaikkamenetelmien käytettävyysmahdollisuutta. Kiitoksia päävaltuutetulle. Seuraavat puheenvuoropyynnöt Ladford Keller. Ensimmäiseksi Rova Ladford, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen erittäin tyytyväinen siihen, että päävaltuutettu on täällä hyvä esitys. Olemme erittäin onnekkaita, että te olette tuossa paikalla ja Carlos Cuellon eh, huomiot. Eh, Minähän en ole mitenkään kansallisessa oppositiossa, mutta siitä huolimatta minun mielestäni panoksenne on erittäin arvokas. Ette tiedätte, miten kovasti eh, arvostetaan YKta ja UNHCR, joka on aina ollut erittäin hyvä parlamentin ystävä. Olen tyytyväinen Eh, siihen, että te jatkuvasti säännönmukaisesti autatte meitä lainsäädännön yksityiskohdissa. Eh, älkää yhtään ujostelko eh, sitä, että puuttuisitte meidän lainsäädäntöprosesseihimme, koska erittäin suuresti otamme huomioon teidän huomionne tästä Euroopan roolimallista Euroopan unionin lainsäädännössä. Eh, mm, hyvin kohtelias, mutta eh, tiukka eh, on teidän kantanne EUlle siitä, miten tilanne on huonontunut ajatellen suojelua, turvapaikanhakijoiden suojelua, mikä ei tietenkään ole sama asia, koska kaikki, jotka hakevat, heidät pitää tunnistaa, tunnustaa. Mutta Euroopassa meillä on vähemmän turvapaikanhakijoita kuin kymmenen vuotta sitten. On aika järkyttävää se, että jäsenvaltiot eivät pysty sopimaan yhteisistä järjestelmistä, vaikka se on juuri heidän intresseissään, niin kuin otitte esiin. On huono, että meillä on nämä eri järjestelmät ainakin tällä tavoin pärjäävät ihmiskauppa ja salakuljettajat. Ja loppujen lopuksi mennään huonoimpaan tilanteeseen, koska turvapaikanhakijat, heidän, he eivät hyödy, ne tulee vain hyötyjen hakijoita paikalle ja myös menettelyt ovat hyvin hitaita ja kalliita. Kaiken kaikkiaan tilanne on melko huono. Ja puhuitte siitä, miten humanitaarinen tila on kutistunut. Se on järkyttävää ja e, ehkä voisin ehdottaa, että me pyrimme siihen, että juhlimme e, yleissopimuksen vuosipäivää ensi vuonna 60 vuotta. Sitä voitaisiin sen jälkeen modernisoida, mutta on liian vaarallista täysin avata koko sopimusta. Yhdistynyt kuningaskunta puhui tästä asiasta, se oli huono ajatus. Ehkäpä pitäisi pyrkiä kautta puolueiden siihen, että saisimme aikaan Euroopan neuvoston, jossa keskitytään erityisesti globaalin näkemykseen ajatellen eh, väestösiirtoja. Eh, puhumme myös eh, ilmastonmuutoksesta, joka on tavallaan myös tässä käynnistäjänä, mutta meidän pitäisi puhua tästä asiasta hyvin kattavasti. Puhutte myös maahanmuutosta, joka on tietenkin hyvin eh, sidoksissa, olipa kyse sitten eh, laillinen maahanmuutto tai ei, joten haluan yhä vain enemmän tukea. Hyvin suorasti tekin voitte meille kertoa, missä Euroopassa mennään pieleen ja henkilökohtaisesti vielä sanoisin, että olen äh, aina toivottanut unhcr neuvot tervetulleiksi ja teidän neuvonne äh, minä tiedän, että äh, UNHCR ei pääse Frontexin kenttätoimiin mukaan. Me olemme hyvin pahoillamme siitä, että Libyassa teillä ei ole mahdollisuutta osallistua EUn ja Frontexin toimiin. Olisi erittäin hyvä tehdä kanssanne yhteistyötä erittäin hyvä, että komissaari Malmströmin kanssa teillä on vuoropuhelua. Hän on erittäin hyvä kollegani ja meidän täytyy vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että kyse ei ole ainoastaan mistään laajasydämisyydestä, vaan meidän intressiemme mukaista on olla tehokas ja valvoa, että meillä on hyvin hoidettu turvapaikkajärjestelmä ja siitä hyötyvät myös ne ihmiset, jotka pystyvät asettumaan EU-hun ja he voivat antaa oman panoksensa, aivan kuin monet muut ovat tehneet vuosi ajan. Kiitos. Kiitoksia erinomainen ehdotus siitä, että eh, juhlittaisiin parlamentissakin yleissopimuksen eh, vuosipäivää. Eh, ja sanoisin, että me olemme hyvin valmiita antamaan näkyvyyttä myös teidän järjestöllenne täällä parlamentissa. Seuraavaksi Roverst. Danke, Herr Kiitoksia Kiitoksia herra Guterres myöskin ja onnea tälle uudelle kaudelle, jonka aloitatte. Työnnehän on, on vaikea ja pitkäkestoista. Se on mahdotonta ajatella, että YK on mandaatit eh, olisivat sillä tavalla rajallisia, että Frontexin kanssa yhteistyö ei ole täysin aukotonta. Frontex on myöskin sellainen virasto, jonka pitäisi ottaa huomioon tällaiset ihmisoikeusasiat ja näkökannat, ja meidän täytyy nyt siihen suuntaan painostaa. Sitten toinen asia on, me olemme puhuneet paljon siitä asiasta, mitä mieltä minäkin olen, että yhteinen turvapaikkaoikeus pitää olla Euroopassa. Ja joka, joka päivä itse asiassa maissa pitää muistuttaa siitä, että se toteutuu kansallisesti. Kun katsomme turvallisuutta ja vapautta ja ihmisoikeuksia, niin siellä on aina tilanne, Eh, missä mm, pyritään, eh, pyritään niin kutsuttuun turvallisuuteen tässä tasapainotilassa. Ihmisoikeusnäkökohdat eh, jäävät joskus huomiotta, e, eikä niitä pitäisi mitenkään peluttaa tätä turva-aspektia vastaan, vaan pitäisi hyvin voimakkaasti lähteä siihen suuntaan, että Euroopan parlamenttina me nämä ihmisoikeudet tuomme näkyvämmin esiin. Sitten palauttaminen eh, Euroopasta muihin maihin. Ja nämä takaisinottosopimukset, joita meillä on. Tässä saattaa käydä niin, että etniset vähemmistöt eh, joutuvat karkoitetuksi esimerkiksi koko Kosovon kohdalla. Se on aivan uskomatonta. Ihmiset tulevat sinne No. vaikeista oloista ja sitten, sitten eh, vain vielä eh, Pakistanista. Se ei ole Geneven eh, konventiossa mukana ja nyt se neuvottelee tällaisista takaisinottosopimuksista muiden maiden kanssa. Ja silloin ihmisoikeuksia poljetaan, mikä täällä parlamentissa meille on tärkeää. No mitä te ajattelette ja mitä te voisitte tehdä asialle? Me olemme nimittäin juuri keskustelemassa mm, Pakistanin kanssa tästä valiokunnasta ja asia on hyvin huolestuttava. Thank you very much, Mrs. Ernst. Kiitoksia, Rova Ernst. Ja sitten äh, Rova Keller. Thank you very much for your Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta, ajatuksista, joita herätitte meillä. Tai minulla on kysymyksiä näistä asioista. Puhuitte uusista haasteista, tulevista haasteista. Ihmisten pitää paeta nyt ilmastonmuutoksen takia. Sanoitte, että siitä tulee iso kysymys. Sitä se on jo. Mitä pitäisi tehdä tämän asian suhteen? Mitä mieltä olette reaktioista EU-ssa eh, e tähän mennessä? Ovatko ne riittäviä? Eh, miten eh, tarjotaan suojaa ihmisille joiden pitää muuttaa maasta, koska meidän hiilidioksidipäästömme ovat niin suuria. Meillä on tässä myös suojeluvelvollisuus. Mikä teidän ajatuksenne on? Haluaisin tietää myöskin siitä, oletteko pystynyt tutkimaan näitä äskettäisiä syytöksiä, joita tuli Frontexiin, Frontexia kohtaan viime kesänä. Me, me, me kysymme Frontexin johtajalta, hän ei oikein vastannut siihen. Meillä ei ole mahdollisuutta todella valvoa, mitä eh, tapahtuu. Haluaisin tietää, oletteko te tutkinut asiaa vai onko teillä vaikutusvaltaa tässä asiassa. Ja sanoitte myöskin, että äskettäin on ryhdytty äh, tär- toimenpiteisiin ajatellen tärkeää askelta, mutta tässä ei vielä olla päästy lopputilanteeseen, joten mitä pitäisi tehdä, miten pitäisi uudistaa direktiivejä, jos olisimme täydellisessä maailmassa? Thank you, Mrs. Keller. Kiitoksia, rouva Keller. Ja nyt annan vielä päävaltuutetulle puheenvuoron. Haluaisin kiittää Rova Ladfordia lämpimästi kommenteistanne. Sanoisin, että olen aivan täysin yhtä mieltä kaikkien näkemystenne kanssa. Näistä teidän kommenteistanne haluaisin... No sanoisin vain, että panen ne merkille. Kuten sanoin, meillä ei ole mitään mandaattia UNHCRssä maahanmuuttopolitiikan osalta. tietysti jäsenvaltioilla on oikeus omaan maahanmuuttopolitiikkaansa. Mutta globalisaatio liittyy outo tilanne, e, eli asymmetrinen tilanne. Pääomat liikkuvat hyvin vapaasti, tuotteetkin varsin vapaasti, mutta ihmisillä on e, esteitä tiellänsä, vaikka työmarkkinatkin ovat yhä globaalimmat. Meillä on esimerkkejä markkinoilta, aivan kuten tässä entinen kollegani Carlos Coelho muistuttikin, joka tulee sosiaalisesta puolueesta, niin minunkin täytyy oppia, että markkinat toimivat ja tarjonta ja kysyntä kohtaavat laillisesti, jos mahdollista, laittomasti, jos pakko on. Joten, jotta voitaisiin luo, on äärimmäisen tärkeää sääntelyn kannalta luoda lailliset puitteet maahan tuutolla, maahantulolle, maahanmuutolle. No, tämä on äärimmäisen tärkeää. Omassa maassani hedelmällisyysluku on, me ei nyt tasan tarkkaan tiedä, mutta olisiko se 1,4 tai 1,3 naista, lasta, äh, lasta naista kohti. Isäni kuoli viime vuonna. Meillä oli sairaanhoitaja apua kotona ja siellä oli seitsemän henkilöä paikalla välillä auttamassa ja niistä vain kaksi, heistä vain kaksi oli portugalilaisia. Joten maahanmuutto on äärimmäisen tärkeä seikka Euroopan tulevaisuuden hallinnoimisessa. On parempi tehdä tämä järjestelmällisesti sen sijaan, että annettaisiin vain salakuljettajien kontrolloida, miten koko homma toimii. Rova Ernst, lämpimät kiitokset teillekin kommenteistanne. Minulla oli eilen mahdollisuus tavata komission jäsen Malmström. Me kävimme oikein hyvää hyödyllistä keskustelua ennen kaikkea Frontextista. Frontexin mandaattia on tarkasteltu uudelleen nimenomaan ottaen huomioon selvemmin tämä mm, suojelu seikka. Toivottavasti tässä nyt tapahtuu myönteistä kehitystä. Sitten turvallisuus versus vapaus. Tässä seikassa ei ole mitään ristiriitaa mielestäni, vaan yhdenmukaista, tu, yhdenmukaista turvapaikkapolitiikan osalta. Kun turvapaikkamenettely toimii hyvin, kun ihmisillä on mahdollisuus saada käyttöönsä laillinen turvapaikkajärjestelmä, niin tämä myös parantaa jäsenvaltioiden turvallisuutta. Dramaattisin tilanne koko maailmassa on se, että kun lailliset järjestelmät eivät ole riittävän vahvoja, niin tämä, sitten nämä järjestelmät toimivat laittomasti. Tämä on kielteistä niin maille kuin kansalaisillekin. Ajatellaan nyt vaikka Keniaa, Kenian raja Somalian suuntaan suljettiin teoreettisesti, mutta kuukaudessa tulee 5000 ihmistä leireille. He tulevat ilman minkään näköistä valvontaa. Onko tämä hyvä Kenian turvallisuudelle? No ei todellakaan ole, sehän on ilmiselvää. Olisi paljon parempi, jos tämä voitaisiin tehdä niin, että ihmiset tulevat laillisesti, kaikkia valvotaan. Tämä parantaisi heidän turvaansa, suojeluansa ja tämä parantaisi myös Kenian turvallisuutta. Joten kun ajatellaan turvapaikkapolitiikkaa, No, kun on terroristi, niin ei silloin pyydä turvapaikkaa. Sehän nyt on selvä. Silloin yritetään jotenkin muuten päästä maahan. Kun pyytää turvapaikkaa, niin se on hyvin hankala menettely. Mm, me tiedämme sen monissa, monella maailmankolkalla se on monimutkaista. Meidän kantamme pakolaisten palauttamiseen sitten. No, ongelmat liittyvät näihin hylättyihin palautustapauksiin Joskus näiden hylättyjen tapausten osalta on näitä harmaita alueita, joissa käydään hyvin monimutkaisia keskusteluja. Meillä on omat ohje, vi, nuoramme ja lähtömaat eivät aina näitä kunnioita, kunnioiteta. Kunnioita. Mutta te mainitsitte romaniongelman. Tämä menee paljon pitemmälle kuin turvapaikkakysymys. Tämä on vakava ihmisoikeusongelma Euroopassa. Voitteko kuvitella, minä kävin kolme viikkoa sitten Kanadassa ja suurin luku turvapaikanhakijoiden osalta Kanadassa tänä päivänä on eurooppalaista maista tulevat romaanit. Turvapaikanhakijat Kanadassa ovat siis ennen kaikkea eurooppalaisia romaneja. Suurin osa heistä sinne saapuu salakuljetettuina, mutta tämä on varsin noloa Euroopalle. Että Kanadan tyyppisessä maassa suurin osa turvapaikanhakijoista on Euroopan unionin kansalaisia. Kanada äskettäin ryhtyi vaatimaan viisumia samantapaista syystä eräältä eurooppalaiselta maalta. Ja tämän vuoksi Euroopan unionin kansalaiset, jäsenvaltiot, unionin toimielimet, niiden täytyy hyvin vakavasti suhtautua tähän ongelmaan ja siihen täytyy vastata tehokkaalla tavalla. Haluaisin kiittää Rova Kelleriä näistä ilmastonmuutoskommenteista. Ilmastonmuutos mielestäni pitäisi nähdä tällaisena avain katalysaattorina monille muille asioille. Ainahan maailmassa on ollut luonnonkatastrofeja, tulvia, no, maa, maanjäristyksiä, tulvaan, tulivuorenpurkaukseen, ne nyt eivät liity ilmastonmuutokseen, mutta ajatellaan nyt vaikka tulvia, tornaadoja ja niin edelleen. Niitä on aina ollut, mutta nyt ne ovat yhä, niitä tapahtuu yhä useammin, ne ovat hyvin voima, paljon voimakkaampia, niillä on valtaisia humanitaarisia vaikutuksia. Ajatellaan nyt Itä-Afrikan ää, äh, kuivuutta, joka yhä pahenee. Ilmastonmuutos, tuo mukana myös tässä yhteydet elintarviketurvallisuuden puutteeseen veden vähyyteen ja yhä useammat ihmiset lähtevät alueelta, koska ne eivät, he eivät tietyissä elinolosuhteissa pysty elämään, mutta tämä myös johtaa konflikteihin esimerkiksi maanviljelijöiden välillä sellaisten yhteisöjen välillä yhteyttä, jotka toimivat maanviljelyksessä, toisaalta niiden, jotka kontrolloivat vesivaroja. Meidän täytyy siis katsoa tätä integroidulla tavalla ja löytää integroidut vastaukset näihin kysymyksiin. Ei riitä, että sanomme, että meillä on pakolaisia. Me tarvitsemme globaalia lähestymistapaa. Minun mielessäni erittäin selvää on se, että joissakin tilanteissa tarvitaan erityistä No, uskon, että tämänhetkiset ihmisoikeusinstrumentit, joita käytössämme on, ne ovat tärkeitä. Joskus tarvittaisiin vielä lisää turvavälineitä, erityyppisiä, mutta meidän täytyy täysin hyödyntää niitä välineitä, joita meillä on, ja meidän täytyy luoda koordinaatiovälineitä jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä niin, että tällaisissa tilanteissa uuden ilmiön edessä voidaan asianmukaisesti suojata ja turvata ihmisiä. Ja tällaista ei ole. Meillä ei ole edes strategiaa vielä, jonka avulla voitaisiin vastata tähän tilanteeseen. Ja haluaisin todellakin nähdä asioiden etenevän. Uskon, että tämä tilanne, johon viittasitte Kreikan osalta, milloin minä nyt kävinkään Kreikassa? Kuukausi kaksi sitten. No täytyy todeta, että siellä on Kreikan hallituksella hyvin vahva sitoumus siihen, että siellä hyväksyttäisiin tehokas turvapaikkajärjestelmä. No, tänä päivänä ongelmanahan on se, että tässä mosaikissa suurin ongelma on se, että Kreikka on valtaisan paineen alla. Kreikan kautta tulee Euroopan unioniin kaiken tyyppisiä ihmisiä, mukaan lukien turvapaikanhakijoita. Ja Kreikassa ei ollut mitään toimivaa turvapaikkajärjestelmää. Ja Kreikan, Kreikan hallitus on nyt vahvasti sitoutunut siihen, että se työstää tällaisen turvapaikkajärjestelmän, mutta tietä on vielä kuljettavana ja todellakin kehoittaisin Euroopan unionia vahvasti tukemaan Kreikkaa tarvittavissa muutoksissa. Frontexilla on tässä tärkeä roolinsa, mutta tämä liittyy myös vastaanottokeskuksiin, pakolaisten tarkastamiseen. Poliisia nyt tämän tekee nyt uuden lainsäädännön kautta täytyy saada asianmukainen järjestelmä tässä on valtaisasti kaikkia asioita, jotka täytyy hoitaa. Ja kuten sanoin, Kreikan hallitus on meidän näkemyksen mukaisesti erittäin sitoutunut, sitoutunut tähän asiaan, ottaen jopa huomioon tämän vakavan kriisin, jossa se on. Ja tässä tarvitaan paljon eurooppalaista solidaarisuutta sen varmistamiseksi, että tämä erittäin tärkeä ongelma, joka Euroopan turvapaikkajärjestelmässä on, eli Euroopan tuloreitti Kreikan kautta. Tähän voidaan todella nyt vastata. Kuten sanoin, meillä ei ole suoraa mahdollisuutta osallistua Frontexin operaatioihin kentällä, mutta me tiedämme, että joskus sisärajoilla voi tapahtua asioita, joissa olisi tärkeää, että olisimme mukana. Sitten direktiiveistä vielä. Meidän kantamme on erittäin selvä. Me olemme hyvin läheltä seuranneet näitä tarkistuksia, joita on esitetty direktiiveihin. Eh, jotkut eh, yksityiskohdat nyt eivät varmaan ole kovin relevantteja, mutta kaikista tärkeintä tässä nyt on se, että edetään ja parannetaan asioita. Ja me vetoaisimme siihen, että todella päästäisiin eteenpäin ja että Euroopan parlamentin jäsenet voivat tässä toimia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa se varmistamiseksi, että päästään eteenpäin. Joskus olen äimistynyt siitä seikasta, että jäsenvaltiot, joilla on vahvat turvapaikkajärjestelmät, asettavat kapuloita rattaisiin tässä harmonisoinnissa, koska tämä äh, harmonisointihan hyödyttää näitä jäsenvaltioita. Äh, yhä enemmän äh, ne ihmiset tällaisessa pirstoutuneessa järjestelmässä lähtevät pikemminkin niistä maista, joissa on huono turvapaikkajärjestelmä, niihin, joissa on hyvä järjestelmä. Ja on aivan outoa, että tällaiset maat, joilla on hyvä turvapaikkajärjestelmä, sitten vastustavat tällaista harmonisointia turvapaikkajärjestelmissä. Mutta toivottavasti tämäkin saadaan ratkaistua. Kiitoksia. Ja nyt meidän täytyy eh, katsoa, että pitäydytään puheajoissa kahdeksan puhujaa, kaksi minuuttia per puhuja, niin me saamme vielä kuulla myös päävaltuutetun kannanottoja. Meidän täytyy katsoa, tulevatko kaikki... Danokas Argentiini ja Estrella. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä istun täällä Herra Guterres, minulla on pari kysymystä. Yritän puhua lyhyesti. Aivan ensiksi te vastasitte ajatellen vuoden 1951 pakolaissopimusta, että se tulisi voimaan, mutta sanoisin, että siinä on laajat mahdollisuudet. Esimerkiksi Latvia on soveltanut sitä sillä tavoin, että meillä on tällä hetkellä 16 ei 16 000, vaan 16 pakolaista on sellaisia maita, joista ei voi hyväksyä pakolaisia, esimerkiksi entiset Neuvostoliiton tasavallat ja huolimatta näistä konflikteista huolimatta me emme maassani voi hyväksyä näistä maista pakolaisia. Ja sitten toinen seikka, 51 sopimus, josta puhuitte, siellä on nämä valtiottomat henkilöt. Vaikuttaa, että minun maassani voidaan puuttua ainoastaan yhdellä tavalla tähän valtiottomuuteen. Meillä on edelleen 17 prosenttia kansalaisuudettomia henkilöitä. Ja Tämä tilanne, se ei parane EUn puolelta, koska sanotaan, että tämä on oma maani kysymys, mutta edelleen maani on jäsenä 51 sopimuksessa, mutta YK on järjestöt ja teidänkin järjestönne ei tähän puutu. Ehkä juuri ennen vuosipäivää olisi mahdollista jotenkin muistaa hiukan – näitäkin ongelmia. Thank you, Mrs. Zanoka. Kiitoksia, rouva Zanoka. Minulle on kerrottu, että rouva Angelillin pitää lähteä eh, koneellensa. Eh, sopiiko, että otamme hänet seuraavaksi puhujaksi? rouva Angelilli. Grazie. Ehm, ringrazio colleghi. E, ehm, Kiitoksia, hyvät kollegat. Haluan kiittää erityisesti pakolaisvaltuutettua eh, siitä eh, eh, kaikesta, mitä hän esitteli meille alustuksessaan. Nyt kun painotitte sitä, miten tarpeellista on jakaa vastuu, niin te puhuitte aivan oikein globaalista lähestymistavasta, koska me tarvitsemme globaalia lähestymistapaa, mutta tarvitsemme ennen muuta eurooppalaista strategiaa kaikilla jäsenvaltioilla pitäisi olla yhteinen harmonisoitu järjestelmä. Niin kuin sanoitte, nyt ei ole olemassa eh, mitään kansallista ratkaisua tähän ongelmaan, ainoastaan eurooppalainen ratkaisu. Ja sitten toinen eh, asia. Jäsenvaltiot vetoavat suvereenisuusperiaatteeseen, jotta eivät ottaisi vastuuta nimenomaan. Ja ehkäpä tällä tavoin jäsenvaltiot väistävät vastuunsa. Ja sitten on muita jäsenvaltioita, esimerkiksi omani, joilla on ulkorajoja ja näiden jäsenvaltioiden pitää ottaa vastuunsa ja ottaa se huomioon, joten minä kysyisin teiltä. Minun maassani on usein kritisoitu kahdenvälisiä sopimuksia, joita Italia on solminut äh, muiden maiden kanssa, varsinkin Libyan kanssa. Aina on vaikea kritisoida, tai aina on äh, hyvä kritisoida, mutta äh, koskien Libyaa meillä on ongelmia Frontexin kanssa. Me tarvitsemme tätä tukea teiltä näihin ongelmiin ja meidän eh, pitää antaa eh, tietoa, tilastotietoa, eh, mutta tässä kritisoidaan eikä anneta lainkaan ratkaisuja. Seuraavaksi Rova Estrella. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä olla yhtä mieltä monien kollegojen kanssa, jotka puhuivat ennen minua. Haluaisin kiittää päävaltuutettua läsnäolosta ja haluaisin kiittää häntä hyvin selvästä ja täydellisestä esityksestä. Ja haluaisin myös onnitella teitä uudelleen valinnastanne. Voin varmaankin tässä tulkita portugalaisten yleistä näkemystä siitä, että me olemme hyvin ylpeitä teidän työstänne, jota te olette hyvin pätevällä ja sitoutuneella tavalla tehnyt. Ja me toivotamme teille onnea onnea uudelle toimikaudellenne. Haluaisin tässä puuttua vielä uudelleen tässä näistä uudi, uusista pakolaisista, ilmastopakolaisista, joista jo puhuitte ja olette puhuttunut, puhunut aikaisemminkin. Tutkijat ovat nyt tehneet hälytyksen sosiaalisista ja ö, ilmastonmuutoskysymyksistä, katastrofeista, joita, kans, joita ihmiset ovat aiheuttaneet. Ja täytyy ottaa huomioon Euroopan unionin sitoutuminen. Valitettavasti Kööpenhaminan konferenssi oli epäonnistuminen. Meillä ei ole mitään suuria odotuksia myöskään Meksikon konferenssin osalta. ja meillä on vain sitoumus CO2-päästöjen vähentämisestä. Me tarvitsemme myös tukea kolmansilta mailta? Minkälaisia neuvoja ja suosituksia te antaisitte meille niin, että me voisimme painostaa eurooppalaisia toimielimiä, että päästäisiin pitemmälle tässä taistossa, jolla on valtaisia vaikutuksia kaikilla tasoilla ja jota varten tarvitaan globaali ratkaisu, aivan kuten sanoittekin. Kiitoksia Rova Estrella ja sitten Rova Sargentini. Um. Uh, Lähellä rajojamme on uusi ryhmiä sellaisista ihmisistä, jotka ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan. Ja nyt Israel on alkanut muuttaa sääntöjänsä koskien länsirantaa. Sotilaslait tekevät helpommiksi heidän eh, siirtä, sen, että he siirtävät eh, Gaasan alueelle ihmisiä länsirannalta. Ja tässä eh, on myöskin mahdollisesti tulossa pakolaisia Eurooppaan. Kysy Rova Ashtonilta sitä, että kuinka te tähän vastaatte ja kuinka me voimme auttaa selviytymään, selviytymään näistä laeista ja näistä uusista säännöistä. Ja te eh, YK on pakolaisasian päävaltuutettuna, mitä te ehdottaisitte, jotta tällainen uusi pakolaisryhmä jäisi syntymättä? Thank you, Mrs. Sargentini. Kiitoksia. Ja sitten Rova Merci, Madame la Présidente. Euh, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia pakolaisasian päävaltuutelulle tästä vierailusta. On monenlaisia esteitä jäsenmaissa, jotka tekevät hyvin vaikeaksi tämän suojelutehtävän, joka teillä on. Mutta te voitte, voitte tietenkin sanoa meille, mitä vaikeuksia teillä on. Me sanomme sitten eteenpäin hallituksille täällä teissä ne hyvin Kiinnostava havainto on, että Afganistanista lähtee eniten pakolaisia ja suurin vastaanottajamaa on Pakistan. Takaisinottosopimuksesta, josta komissio on keskustellut Pakistanin kanssa, ja eilen keskustelimme tästä ja parlamentin kanssa nimenomaan siitä, voimmeko hyväksyä tämän. No, me, minä nyt HCR, kun, minkälaista työtä te teette Pakistanin kanssa? Ja e, tässähän nyt koskee tämä takaisinottosopimus nimenomaan tätä afganistanilaista pakolaisvirtaa, niin mitä, mitä täytyy tällä sektorilla tehdä? No teidän listallanne on myöskin lähtömaiden joukossa kymmenen ensimmäisen joukossa Turkki. Ja Ranska sanoi, että Turkki on turvallinen maa. On tehty kolmansista turvallisista maista listoja ja, ja täällä on myöskin Gaana tällaisella turvallisten maiden listalla. No eikö tämä turvallinen kolmas maa, eikö Eikö se estä turvapaikan hakemista? Ja eikö tässä ole nyt sitten syrjinnästä kysymys alkuperän suu, suhteen, kun suojelua haetaan? Kiitoksia Rova Flotre ja sen jälkeen Rova Gion. Eh, Kiitoksia siitä, että olette paikalle. Kiitos toiminnastanne. Me kuulimme tässä siirretyistä henkilöistä, äh, varsinkin Euroopassa. Tämä valottaa äh, sitä sikäli, että Eurooppa on ainoastaan pieni osa äh, vastaanottajamaista silloin, kun puhutaan turvapaikanhakijoista, mutta monet jäsenvaltiot sanovat, että he ovat aivan pakolaisten valtaamia ja turvapaikanhakijoiden valtaamia. Usein nämä kysymykset niissä sekoitetaan äh, laiton maahanmuutto samaan pussiin. Äh, kollegat ottivat tähän esiin monenlaisia kysymyksiä. Minulla olisi pari seikkaa, konkreettista seikkaa. Te olitte, otitte esiin, että kansalliset järjestelmät eroavat toisistaan samoin menettelyt turvapaikanhakijoiden osalta. Me huomaamme eroja näissä eh, kansallisissa järjestelmissä ja myös ajatellen eurooppalaisia eh, turvapaikan Tässä miten pitäisi toimia, jotta jäsenvaltiot lähtisivät yhteiselle linjalle, koska tähän mennessä näin ei ole ollut. Ja tässä suhteessa te olette tehnyt äskettäin tutkimusta näistä horisontaalisista kysymyksistä, joista keskustellaan juuri parlamentissa ja tässä tulevat esiin, juridiset, juridinen tuki ja haastattelut. Tässä nyt on hiukan vaikea palata tähän kysymykseen, mutta haluaisin kuulla teidän arvioinne näistä ongelmista, joita lähestymistavoissa ja yhteisissä menettelyissä on. Ajatellen aivan konkreettisesti. Ja sitten vielä kustannuskysymys tietyt jäsenvaltiot painottavat tällä hetkellä juuri tätä kysymystä ja turvapaikan kysymys otetaan enemmän pakolaisia, jotka hoidetaan huonommin, tai sitten otetaan vähemmän pakolaisia ja heidät hoidetaan hyvin. Minä lopetan aivan pian niin, kysymyksessähän on tietty oikeutus ja ikään kuin pausi tässä yhteisessä pakolaispolitiikassa. Eli mitkä ovat rahoitusvaikutukset silloin, kun otetaan nämä asiat huomioon tai sitten ei? Kiitoksia Rova Guillaume ja sitten edustaja Grosetta. eh, ringraziare Commissario per la sua presenza qui. Eh, kiitoksia pakolaisasian päävaltuutetulle siitä, että hän on tullut paikalle. Nyt me voimme eh, käydä tätä keskustelua täällä parlamentissa ja haluaisin joitakin omia näkemyksiäni tuoda esiin Valfano tässä puhui erästä politiikan lajeista, mitä Euroopassa harjoitetaan, eikä pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin tätä turvapaikka-oikeutta vastaan. Ja eräät ähm, asiat haluaisin ottaa esiin. Viime vuosina nämä turvapaikkakysymykset ähm, aivan samoin kuin maahanmuuttoon liittyvät kysymykset äh, ovat nousseet äh, entistä tärkeämmäksi ja on puhuttu kulttuurien yhteen törmäyksestä. On puhuttu eurosentrisestä lähestymistavasta. Mutta kun yleisiä tietoja nyt katsomme, niin en, en ollenkaan voi väittää, että muut maat tekisivät, selviytyisivät paremmin tästä. Yhdysvalloissa tai Pohjois-Amerikassa itse asiassa 450 000 pakolaista on siellä, mutta jos me Pohjois-Amerikan taloudellista suorituskykyä katsomme, ja kykyä vastaanottaa pakolaisia, niin meillä on, meillä on 1 500 000 pakolaista – Euroopassa. Ja kolme miljoonaa Afrikassa, kaksi miljoonaa Aasiassa. Niin me, e, meillähän aivan pursuu näitä hakemuksia. Puhutaan turvapaikkaoikeudesta mutta käytännössä nämä maat eivät ollenkaan anna sellaista oikeutta. Ja sitten on vielä aivan todellisia sotatoimia vireillä silloin, kun ryhdytään laivoilla ajamaan pakolaisia Libyan takaisin. Kyllä, minä olen tässä nyt pääsemässä loppuun. Mitä tällaiselle väkivallan teolle voidaan tehdä? Kiitoksia ja nyt vielä kaksi puhujaa, Rova Papadopolo ja herra Papannapolo. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa herra Guterresin tervetulleeksi. Olin erittäin vaikuttunut siitä, miten olette ratkaissut ongelmia. Minä tulen Kyprokselta ja meillä on paljon turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia sekä laittomia että laillisia, jotka yrittävät äh, tulla, niin minä olen täällä, herra Guterres. Niin kuin sanoin, minä tulen Kyprokselta ja me olemme selvästi portti, koska me olemme Euroopan unionin laidalla. Meillä on laitonta maata, maahanmuuttoa ja silloin kun eh, lähi on konflikteja, silloin on paljon pakolaisia, jotka hakevat turvapaikkaa omasta maastani. Mutta 74 vuoden jälkeen me itse olemme eläneet tragediaa Turkin miehityksen jälkeen. laittomat maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja laittomat sijoitetut, jotka tai maan asuttajat, jotka tulevat vihreän linjan toiselta puolelta, ne ovat mukana kuvassa. EUlla pitäisi olla integroitu strategia ja sen pitäisi osoittaa solidaarisuutta. Niinpä haluaisin kuulla, että silloin kun puhutte solidaarisuudesta, sitä, mitä EU pitäisi tehdä minun maani hyväksi. Minä olen itse Euroopan kansalainen myös. Ja Ihmisoikeuksia on maassani ja niitä ei kunnioiteta. Minä en itse pääse liikkumaan, minä en pääse kotiini. Mitä minä voin odottaa kyproslaisena? Kiitoksia oikein kovasti. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro, herra Papanopulu. Eh, εδώ κύριε εκπρόσωπε.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 Euroopassa käsitellä maahanmuuttoasioita ja meidän täytyy edistää sellaisia hankkeita, jotka vievät eteenpäin kotouttamista, ei pelkästään sillä tavalla, että, että pakolaiset ovat kyseessä. Anteeksi vaan, mutta nyt päävaltuutettu ei pysty vastaamaan näihin kysymyksiin kahdeksalle kollegalle. Just one, one more thing. Eh, Niin, kuinka me selitämme kaikille niille ihmisille, jotka haluavat parhain, paremman tur, tulevaisuuden, niin kaikkien näiden asioiden kanssa, miten me voimme selittää tämän ihmisten? ihmisen paras tapa on tulla siis laittomana silloin. Kiitoksia. Nyt tässä oli paljon kysymyksiä erityiskysymyksistä ja minä toivon, että päävaltuutettu pystyy vastaamaan hyvin lyhyesti kaikkiin näihin kysymyksiin. Tämä on meille kaikille testi, koska aika on enää kolme neljä minuuttia. Yritän hyvin nopeasti tässä vastata. Rouva Sadeloka Stanoka niin, Rova Stanoka. Todellakin tämä esimerkki, jonka te annoitte, on todistus siitä, että meidän täytyy yhdenmukaista järjestelmää Teidän maahanne tulee e, e, ihmisiä entisestä neuvostotasavallosta ja heitä ei tunnusteta pakolaiseksi. Meille tulee paljon venäläisiä, e, turvapaikanhakijoita, tsetseenialaisia ennen kaikkea. Tietysti tässä tarvitaan harmonisointia, koska he eivät voi mennä Latviaan tai Liettuaan, he tulevat tänne. Valtiottomuus on myös tärkeää. On tärkeää tunnustaa se, että valtiottomien ihmisten oikeudet eritoten Baltian maissa ovat valtiottomuus yleissopimuksen määräysten täysin sitomia. Toivottavasti tämä ongelma pikaisesti ratkaistaan, mutta jos tarkastellaan näiden ihmisten oikeuksia, ne ovat täysin tämän yleissopimuksen määräysten mukaisia. Rova Angelili ei enää ole täällä keskuudessamme. Minulla ei ole mitään erityiskommentteja hänen näkemyksensä. Hän vetosi tietysti tässä parempaan eurooppalaiseen koordinaation ja voin vain olla yhtä mieltä hänen vetomuksensa kanssa. Entinen kollegani Edith Estrella Portugalin parlamentista, kiitän teitä puheenvuorostanne. Ja sen osalta, mitä te sanoitte, niin keskeinen asia – kansainvälisessä yhteistyössä, kun ennaltaehkäistään ihmisliikkeitä, on se, että tutkitaan ja tutkitaan ilmastonmuutosta ja yritetään löytää ratkaisuja tähän. Ajatellaan nyt vaikka Itä-Afrikkaa, jos me emme siellä löydä mitään ratkaisua, niin silloin saattaa olla, että sieltä tulee valtaisia väestövirtoja, koska alueella on sellaisia sisäisiä alueita, joissa ihmiset eivät voi enää elää. Rova Sargentini sitten seuraavaksi teidän kommenttini liittyy ihmisten Uh, Israel to the Gaza. Siis kysymys oli sisäisestä siirtymisestä Gazasta länsirannalle. Niin, tämä ei ole suoraan meidän vastuullamme, vaan toinen YK järjestö UNRA hoitaa tämän, mutta nämä ongelmat tässä ovat erilaisia luonteeltaan. Muistan, että kun meillä oli Gazan konflikti tässä jokin aika sitten, niin annoin seuraavanlaisen lausunnon. Tämä on maailman ainut sota, jossa ihmisistä ei edes voi tulla pakolaisia, koska he eivät voi paeta. Joten tällainen ongelma, jonka mainitsitte, se, on, se menee paljon pitemmälle kuin pakolaisulottuvuuteen. Se menee koko ihmisoikeusnäkemyksen ytimeen. Meillä ei ole mitään suoraa mandaattia tässä, mutta me tunnustamme, että tämä on todella tähdellinen asia. Kun minä puhuin tästä kriisin, kriisikaaresta, niin en usko, että minä uskon, että palestinalaisen konfliktin ratkaisu on äärimmäisen tähdellinen myös muiden konfliktien kannalta. En tarkoita sitä, että jos se ratkaistaan, niin kaikki muutkin ratkaistaan, mutta jos se ratkaistaan, niin sillä on helpompi löytää muihinkin ratkaisuja. Sitten Rova Flotre. Pakistanilaiset 1,7 miljoonaa afgaanipakolaista on Pakistanissa. Ja jos nyt aivan vilpittömästi puhun tästä, niin minun mielestäni on hieman ironista, jos ajatellaan, että jos on 300-400 pakiloista, niin sitten halutaan lähettää vielä Pakistanin lisää pakolaisia, jolla on jo 1,78 miljoonaa afgaanipakolaista. Pientä ironiaa tässä nyt on näinkin jo monimutkaisessa tilanteessa. Sitten turvalliset kolmannet maat, tämä on avainkysymys, koska on sellaisia turvallisia kolmansia maita, jotka eivät sitä ole. Ja vaikka nämä ovatkin demokraattisia maita, niin siellä saattaa olla vainokysymyksiä, joiden osalta turvallisuutta ei voida tavata, taata. Ajatellaan nyt mallia, se on demokratia, kunnioitan sitä, mutta ajatellaan nyt vaikka sukupuolielinten silpomista. Malissa, se, Malissa valtiolla ei ole kapasiteettia ratkaista tätä ongelmaa ja minun mielestäni tässä on hyvät perusteet ajatella, että naisia vainotaan, koska he saattavat joutua Malissa sukupuoli silpomisen uhreiksi, joten tämä turvallinen kolmas maa on käsitteenä hyvin monimutkainen ja me suhtaudumme aina suurella varauksella tämän käsitteen käyttämiseen. Minun nyt on aivan mahdotonta vastata Rova Gionille, koska te olette asiantuntija. Minä tunnu, todella kunnioitan kovasti teidän työtänne, jota olette tehneet äh, tämän menettelytapa direktiivin tarkistusten osalta, jos olen oikea tietoa tässä saanut. Teidän kysymyksenä ovat kysymyksiä, joihin, joilla, jotka saavat implisiittisen vastauksen. Ja minä olen yhtä mieltä tästä implisiittisesti vastauksesta teidän kysymyksenne. Tietysti tämä oli nopein tapa vastata tähän kysymykseen, koska uskon, että te olette todellakin menneet villakoiran ytimeen. Ja sitten tämä rahoitusvaikutus, no Tätä on vaikea mitata ulospäin. Ajatellaan nyt sisäillisesti, jos mietitään nyt vaikka vastaanottodirektiiviä, sillähän on oma hintansa, mutta ei se minun mielestäni ole mitenkään liiallisen suuri ottaen huomioon ihmisoikeuskysymykset, jotka tähän liittyvät. Herra Crosset sitten seuraavaksi. Niin mielestäni on tärkeää tunnustaa, että turvapaikkaponnistelut kehittyvissä maissa ovat varsin merkittäviä, eritoten niissä maissa, jotka eivät edes ole vuoden 1951 yleissopimuksen allekirjoittajia. Pakistan esimerkki on antanut ö, henkilöllisyyskortteja 1,7 miljoonalle pakolaiselle. Syyria siis afgaani pakolaisille korjaa korkea edustaja. Ja Syyria mm, Jordanian alueella myöskin on tapahtunut asioita, joten tässä hallituksetkin ovat toimineet ja Tansania antoi juuri 16 000 kansalaisuuden äidille, isille, lapsille, isovanhemmille ja niin edelleen. Joskus on kehittyvässä maailmassa hyvin anteliaita lähestymistapoja tässä. Kyllä Euroopan pitäisi hieman tarkastella näitä esimerkkejä maailmalta. Solidaarisuus sitten, minkälaista solidaarisuutta Euroopan unioni voi osoittaa, Rova Papadopoulos? No tässä nyt tietysti on poliittinen ulottuvuus tässä konfliktissa, en voi siihen puuttua, mutta sitten mainitsitte asian, joka liittyy myös siihen, mitä herra Papa Nikola toi esille Etelä-Euroopan maat ottavat, ovat ottaneet esille uudelleen sijoittamiskysymyksen. Jos yhdenmukaistamista tulee, niin silloin taakajakokin varmaan tasoittuu. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma, mitä helppoa ratkaisua tähän ei löydy, mutta tässä nyt, jos todella ponnistellaan yhdenmukaistamiseen puolesta ja paremmin saadaan taakka sitten jaettua, niin tämä olisi kenties se ratkaisu tässä. Dublin 2 Koosta pyydettiin, että sitä ei sovellettaisi Kreikkaan. Me olemme yhtä mieltä tässä ehdotuksen kanssa, jonka komissio teki tämän asian osalta. Ja viimeinen kysymys. No tämä nyt meni hieman sekaisin omassa mielessäni jo, mutta teidän viimeisin ponttinne liittyi en voi tässä nyt enää omaa käsialan aikaan lukea tätä paperista yhtään. uudelle sijoitus äh, Dublin 2 ja mikä se viimeinen nyt sitten olikaan? Mikä teidän viimeinen pointtini oli? Terribly sorry, but I can't... Olen kamalan pahoillani, mutta en voi lukea tässä nyt muistiota. Hyvin yksinkertainen kysymyshän tämä oli. Niin, millä tavoin me voimme eh, puuttua laittomaan maahanmuuttoon antamalla kaikille mahdollisille eh, pakolaisille eh, viestin, että laillista tietä he pääsevät Eurooppaan, eikä heidän tarvitse lähteä laittomalle tielle. Yksi äärimmäisen tähdellinen seikka tässä vastauksessa on seuraava. Me haluamme todellakin taata